I think we can start. Voineemme aloittaa. Oh. Ja, die Ja, schönen guten Morgen. No niin, hyvää huomenta. Tervetuloa kokoukseemme. Esityslista voidaan varmaankin hyväksyä, mikäli teille ei ole siihen liittyen mitään huomautettavaa. Minulla olisi kuitenkin yksi huomio, sillä tarkoituksena me on vielä keskustella sulituin ovin kolmikantaneuvotteluista, ja koska yllättäviä käänteitä jo tänä aamuna ilmaantui, niin ehkäpä esittelijät voisivat kertoa meille tämänhetkisestä tilanteesta esiriin liittyen. Onko esityslistaan liittyen muita huomioita? Ei näytä olevan. Sitten pöytäkirjan hyväksyminen voidaan varmaankin hyväksyä, mikäli teillä ei ole mitään huomautettavaa, eli 26. maaliskuuta järjestetyn kokouksen pöytäkirja, sitten yhtenäinen multimodaalinen lipunkirjoitus Euroopassa, esittelijä Dieter Liebrecht Koch. Me mennään suoraan äänestykseen. Katsotaanpas ensin tällainen tarkistusäänestys ja varmistetaan, ettei kansanpuolueella ole taas kerran yhtä ylimääräistä henkilöä äänestämässä. Äänestys alkaa, siis koe äänestys alkaa. Wie viele die Karten drin haben und wie viele schon abgestimmt haben. Bisher sieht es gut aus. Keine über, über den Limit. Können Sie es lesen und sagen, ist okay. 40, 40. Mhm. Also alle, die hier sind, haben... Kaikki paikalla olevat ovat äänestäneet ja liikoja ääniäkään ei ole annettu, joten hienoa, päästään suoraan varsinaiseen äänestykseen. Kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18. Anteeksi, 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme kompromissitarkistukseen numero 2. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 3. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus neljä Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistuksen 36. Vastustatteko tätä suullista tarkistusta? Ei näytä olevan mitään vastustusta, joten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 9 puolesta Siis kompromissitarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 67 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 76 siis puolesta. Niin, äänestys on alkanut. Tarkistus 76. Äänestys päättyy. 16 puolesta 25 vastaan hylätty. Ei yhtään tyhjää ääntä annettu. Tarkistus 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 80 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty äänin 16, 24 ja 2 vastaan, äh, 2 tyhjää anteeksi. Kompromissitarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. Varmaankin hyväksytty, mutta tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Siis äänestämme kompromissitarkistuksesta numero 10. Äänestys päättyy. 34.8 lukemin hyväksytty. Kompromissitarkistus 11. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 12. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 13. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 106. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 14. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 111. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 15. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 125 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 127 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 129 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 2 on vedetty pois. Kompromissitarkistus 21 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 10. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme loppuäänestykseen. Nimenhuuto äänestyksenä se toimitetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 40 puolesta ei yhtään vastaan, neljä tyhjää hyväksytty. Oikein paljon kiitoksia esittelijälle. Kiitos kuuluu myös TRAN valiokunnan sihteeristölle ja varjoesittelijöille siitä hyvästä, että kompromissitarkistuksia saatiin muovattua näin monia ja näin tämä meni näin sutekkaasti. Onko kommentoitavaa? niin haluaisin vain kerran vielä kiittää kollegoita. He ovat tehneet todella hyviä tarkistuksia ja se helpotti työtäni. Niistä oli helppo tehdä sitten kompromissitarkistuksia ja tietysti olin erityisen iloinen tiiviistä yhteistyöstä varjoesittelijöiden kanssa. Uskon, että tämä näkyy tässä hyvässä äänestystuloksessa. Eli kiitokset myöskin sihteeristölle, Sofialle EPP-ryhmästä. Eli työstäkäämme tätä aihetta edelleen. Varmaan työstämme tätä vielä seuraavat kymmenen vuotta. Siinä Niin, että kymmenen vuoden päästä tämä olisi jo ohi, no optimistista puhetta. Seuraavaksi eilisestä kolmikantaneuvotteluista. Kuka haluaa aloittaa? Niin, sanottakoon, eilen aloiteltiin ja tänään aamulla seitsemältä kolmikantaneuvottelut päättyivät ja edustajamme ovat paikalla. He eivät nukkuneet hetkeäkään ja kiitokset siitäkin. Dominik, olepa hyvä. Eh, bien, effectivement, a priori... Euh, Kyllä, nyt näyttää siltä, että... No, tämä trilogisesti siis kesti tähän aamuun ja näyttää siltä, että tämä trilogi saadaan päättämään mikäli komissio, neuvosto ja vastaava valiokunta löytävät yhteisymmärryksen niin kutsuttuun Juncker-rahastoon. Meidän toimivaltaan kuului artiklan 54 alaiset asiat. Pitäisikin edes puhua tästä ohjauksesta. Minä puhun tästä finanssipuolesta, niinkään tästä ohjauksesta. Takuumekanismi, johon sisältyy 21 miljardia, 16 miljardia, olisi tullut, eh, olisi pitänyt tulla parlamentilta ja 8 miljardia tulee vapauttaa parlamentin budjetista. Ja eräs välttämättömyys oli tämän 8 miljardia tulee korvamerkitä selkeästi tekstissä siten, että takurahaston vapauttaminen on budjetoitu. Sitä ei voida poistaa. Se on 8 miljardia todellakin siis selkeästi korvamerkitään tähän tehtävän. Alkuperäinen komission neuvoston ehdotus – jotka siis keskenään ym- löysivät yhteisymmärryksen ennen trilogiaa, niin kaksi miljardia otetaan tästä monivuotisten rahoituspuitteiden joustoreservistä ja kuusi miljardia otetaan rahastoista Horisontti 2020 ja Verkkojen Eurooppa-välineestä 3,3 miljardia otetaan verkkojen Euroopan välineestä ja 2,7 miljardia horisontti 2020 ohjelmasta. Nämä olivat varsin vaikeat neuvottelut finanssipuolella, kun eilen illalla kello 19 aloitimme neuvottelut. Neuvoston kanta ei ollut muuttunut 6 miljardia rahastoista ja 2 miljardia tästä näistä joustoreserveistä. Tämä oli mielestämme joustamaton lähestymistapa. Me yhdessä budjettivaliokunnan kanssa olemme päättäneet, että tämä jaettaisiin tämä osallistuminen neljään miljardin ja neljän miljardin joustoreserviin ja rahastoihin neuvoston Vastaus oli, että me jää pitäydymme tässä 6.2 jaossa. Tässä vedettiin köyttä, en nyt puhu näistä enempää. Loppujen lopuksi me pääsimme siihen yhteisymmärrykseen, johon me myös annamme suostumuksemme, mikäli budjettivaliokunta tämän hyväksyy. Siten, että tässä olisi tällainen 5 ja 3 miljardia jako. Tässä ikään kuin saataisiin 1 miljardi siten, että tämä jaetaan 50 prosentin osuuksiin verkkojen Eurooppa-väline ja Horisontti 2020 välille. Tämä jaettiin siten, että kaikki mitä tästä jää yli, niin tulee kyllä sitten liikenteelle. Joten me kävimme Itran kanssa neuvottelua sen sijaan, että saamme 430 miljoonaa liikenteelle, me saamme 500 miljoonaa liikenteelle. Siinä näistä finanssiasioista. Lisäksi tehtiin lisä ehdotus, jonka neuvosto teki. Me hyväksyimme sen tietyn varauksen verkkojen Euroopan välineen sisällä. He, jotka tätä seuraavat, niin tietävät – niin verkon Euroopan välineen sisällä oli finanssivälineitä, joita voidaan käyttää samaan aikaan tai yksittäisesti liittyen tukiin. 2,1 miljardia näitä finanssivälineitä oltiin valmiita rahoittamaan, mutta mikäli teille sopii, niin me voisimme hyväksyä sen, että me hyväksymme sen, että tästä finanssivälineestä 500 miljoonaa muutetaan tuiksi. Tämä ei muuta tätä vuoren kokonaismäärää, mutta tämä rakenne hieman muuttuu. Tämä tarkoittaa sitä, että komissio voi tehdä julistuksen, jossa tuodaan esille se, että se kokonaisuudessaan valiosta käyttöön tätä kuoren sisältöä, mikäli valiokunnalle sopii niin ESIR rahoitetaan mainitsemallani tavalla 332 miljardia. Connecting Europeista otetaan sitten 2, miljardia ja sitten saamme liikenteeseen takaisin 500 miljoonaa euroa. Tämä kulujen jako tehdään niiden linjojen mukaan, joka EU-verkkonäyppävälineessä on päätetty. Minä halusin kommentoida seuraavasti. Tämä oli vaikein trilogia, jossa hän on ollut mukana, ja se oli entistä vaikeampaa, kun komissio oli hynttyyt yhteen neuvoston kanssa, joten me emme olleet trilogissa, vaan pikemminkin dialogissa, ja se kyllä vaikeutti neuvotteluja. Mm. Talouden ohjauksesta voitaisiin puhua sitten seuraavaksi. Tämä oli myös vaikea keskustelu. Danke sehr, dann gebe jetzt... kiitoksia. Seuraavana Ines Ajala Sender, ole hyvä. Si, ee... Eh, kiitoksia puheenjohtaja. Kun ajatellaan nyt tilannetta, jonka Rike kuvasi, meillähän oli hyvin hankala lähtökohta Eli meillä oli tilanne jumissa, kun ajatellaan komission ja neuvoston asennetta, niin oli hyvin hankala edetä. Ja ihan viime vaiheessa sitten, ja täytyy tämä tunnustaa, komission jäsen Georgieva sitten avasi budjettia ja kävi keskusteluita parlamentin kanssa, koska parlamentti todellakin oli yhtenäinen ja se oli yksi keskeinen tekijä, vaikkakin tämä oli vaikea tehtävä. Mutta nyt ei sitten enää ole esteitä tälle välineelle, emmekä halunneet kuitenkaan vahingoittaa myöskään muita ohjelmia. Dominik selitti tämän hyvin, eli tietyllä tavalla olemme pystyneet parantamaan ainakin tämän asian näkyvyyttä myöskin sen jälkeen, kun tämä on yhdistetty tähän Junckerin suunnitelmaan. Eli tällä tavalla olemme pystyneet etenemään jo vuonna 2015. No sitten myöskin neuvosto ei halunnut supistaa tai liittää ehtoja kriteereihin liittyen projekteista päättämiseen, mutta meillä nyt on sitten tällainen kaava, eurooppalainen kaava. Eli tällä tavalla onnistuttiin saamaan näitä kriteereitä ja meillähän on tämä TENS ja verkkojen Eurooppa-asetukset ja erityisesti haluttiin supistaa näitä kahta asetusta ihan minimiin ja tehdä sitten näillä rahoilla jotain muuta, mutta me onnistuimme kuitenkin tekemään tällaisen sopimuksen, eli siinä vähennettiin tätä varojen käytön mielivaltaisuutta. Eli me keskitymme siihen, että meillä on nämä kaksi asetusta, meillä on kaupunkiliikkuvuuden politiikkaa ja synergiaa. Ja kuten meiltä pyydettiin, meillä on näitä kaupunkisolmukohtia, jotka ovat osa tätä verkostoa. Eli niitäkin vahvistetaan, mutta ne ovat kuitenkin osa verkostoa. Ja sitten on näitä hallintokysymyksiä. Parlamentti on taistellut sen puolesta, että se pystyy valvomaan näitä prosesseja. Ja tämähän on keskeistä. Eli me pidimme kiinni siitä, että no meidän täytyy selittää tämä vielä neuvostolle, mutta budjetin osalta meidän täytyy harjoittaa valvontaa vuositasolla. Mutta kun katsotaan näitä eri valiokuntia ja päätöksentekoa, niin nyt meillä parlamentti on mukana näissä rahoituskysymyksissä ja eri foorumeilla – emme jää pelkästään kansallisten pankkien tasoille, vaan käytössä on myöskin muun tyyppistä rahoitusta, esimerkiksi alueelliset pankit, alueelliset hallinnot. Eli tässä nyt on laajennettu näitä osallistumismahdollisuuksia. Ja sitten kasvojen vakaussopimuksen osalta myöskin oli valtava taistelu, koska neuvosto ei halunnut kuulla puhuttavankaan tästä komission tiedonannosta, jossa todettiin, että vaikka tämä olikin nyt poikkeuksellista, niin täytyy katsoa näitä summia, joita kansalliset hallinnot olivat mukana. Ja vaikka tämä nyt olikin poikkeuksellista, tässähän ei sovellettu näitä kasvojen vakaussopimuksen tiukkoja kriteereitä. Eli meillä on nyt komission tiedonanto, neuvosto ei halunnut sitä kuullakaan, mutta kuitenkin onnistuimme siinä, että nyt tässä tekstissä on todettu johdantosan kappaleessa, että komissio tekee tiedonannon liittyen tähän mahdollisuuteen käyttää poikkeuksellisesti tätä kaavaa, joka liittyy tähän investointisuunnitelmaan ja se ei kuitenkaan sitten pahenna julkista velkaa. No, tämä on todellakin ollut hyvin hankalaa ja raskasta työtä. Neuvostolla oli hyvin vähän liikkumavaraa ja jatkuvasti meidän piti katsoa, pääsemmekö eteenpäin, ja kun päästiin eteenpäin jossain, niin sitten jostain muualta otettiin pois. Eli no kaikesta huolimatta voimme nyt kuitenkin esitellä tämän sopimuksen, ainakin me valvomme tätä vuosittain budjettimenettelyssä. Ja meillä on mahdollisuus laajentaa sitä alueille ja kaupunkeihin, nyt kun meillä on tätä valvontaa. Eli uskon, että tämä on hyvä kaava, jotta voimme jatkaa työtä. Vielen Dank. Paljon kiitoksia. Ensimmäisenä puheenvuorot saavat nyt sitten koordinaattori Wim van der Kamp, olkaa hyvä. If... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Alkuun saaneen kiittää esittelijöitä ja onnitella heitä siitä, että sopimus saatiin aikaiseksi. Olen kyllä vielä aika lailla odottavalla kannalla. Haluan nähdä nimittäin nämä tekniset yksityiskohdat. Tässä nyt heiteltiin melkoisia lukuja suuntaan ja toiseen ja ehkäpä olisi paikallaan, että meidän henkilöstömme tarkastaa kaikkia näitä rahoituksellisia vaikutuksia, joita sopimuksella on. Tilanne oli hyvin hankala. Alkuun meiltä yritettiin kyllä kyniä kaikki mahdollinen pois ja esittelijät olivat aika lailla mahdottoman tehtävän edessä, kun yrittivät saada sitten näitä heiltä kynyttiä rahoja takaisin. Mutta onnittelut kuitenkin tuloksesta, mutta haluaisin kuitenkin nähdä vielä näitä teknisiä yksityiskohtia mustavalkoisella ja ehkäpä TRAN-valiokunnan henkilöstökin voisi tätä kommentoida. Ja mitä tapahtuu vuonna 2016, kun tehdään tämä väliaikainen tarkastelu? Voiko silloin olla mahdollista saada verkkojen Euroopan rahat takaisin vai onko tämä vielä hämärän peitossa? Kiitoksia. Kiitos ja seuraavana kollega Ertuk. Ja, vielen Dank. Kiitoksia myöskin minun puoleltani. Rikeen ja Senderin alustukset osoittivat meille, kuinka hankalaa on toimia neuvoston ja komission kantaa vastaan. Voin vain kiittää heitä. Voin kuvitella, että tämä oli äärimmäisen hankalaa. No, tämä nyt oli lyhyt yhteenveto ja olen kiitollinen tästä. Se oli mielestäni ihan ymmärrettävä vaikka tiettyjä kysymyksiä vielä on jäänyt avoimeksi. Mutta pari kysymystä minulla on, ja lopuksi haluaisin myöskin tälle valiokunnalle tai tälle parlamentille esittää kysymyksen. Eli voimmeko me hyväksyä tätä kaikkea? Jos nyt oikein ymmärsin, lähtökohta oli se, että kaksi miljardia saatiin tästä marginaalista ja kuusi miljardia verkkojen Euroopasta – nyt tilanne on sitten sellainen, jos nyt oikein ymmärsin, että kolme miljardia tulee budjettivaroista ja loput viisi miljardia puoliksi, eli kaksi ja puoli miljardia Verkkojen Eurooppa-aloitteesta ja kaksi ja puoli miljardia sitten Horisontti 2020-aloitteesta. 2,8 ja 2,8 ja 2,2 miljardia, selvä. 2,8 ja 2,2 miljardia siis, selvä. No nythän on niin, että kaikesta huolimatta 5 miljardia tulevista valoista pitäisi ottaa, eli verkkojen Euroopasta ja horjunta 12 20, joka menee tutkimukseen ja investointiin. Ja nyt sitten, en tiedän kyllä, että tämä on ollut hyvin vaikeaa. Tämä nyt ei ollut se, mitä halusitte, vaan se, mitä komissio neuvosto halusivat. Ja periaatteessa edelleenkin tämä nyt ei ole mikään suuri muutos. Me olimme kuvitelleet jotain ihan muuta. Eli kaksi kysymystä. Kuinka pitkälle sovelletaan kriteereitä, jotka liittyvät verkkojen Eurooppaan, mitä tulee näihin suuntaviivoihin, kun ajatellaan investointeja infrastruktuureihin tai sitten varoja, joita jäsenvaltioiden pitäisi edelleen saada. Eli se on kysymys. Ja sitten toiseksi nämä 2,2 miljardia euroa, jotka otetaan verkkojen Euroopasta – Eli tämähän pitäisi hyödyntää liikennettä, koska tämäkään mielestäni nyt ei ole varmistettu, eli että nämä varat tulevat liikenteen liikkuvuuden hyväksi. Ja jos nämä kaksi kysymystä, niin jotka nyt esitin, jos niihin vastataan ei, niin sitten kyllä kysyisin, voimmeko me hyväksyä tätä, koska parlamentin pitäisi ehkä suhtautua vähän kylmästi, mutta haluaisin joka tapauksessa kiittää esittelijöitä eri, erinomaisesta työstä. Paljon kiitoksia. Seuraavana Hubert Zille. Kirja. So. We're here. <laughs> okay, it was a very nice placement. So. Kiitos. Minähän olen täällä. Ensinnäkin haluan Dominikia ja Iinestä no niin, onnitella tästä vaikeasta työstä. Kuten Dominik sanoi, tämä oli vaikein trilogi hänelle, joka hänen jossa hän on ollut mukana. Minä en odottanut tällaista tulosta Junckerin rahaston suhteen, kun keskustelimme tästä valiokunnassa. Tulos on kohtuullinen, kiitos siitä. Minulla on kysymys Horisontti 2020 asian suhteen. ITRE on teidän keskustelukumppanin ja neuvoston ja komission kanssa. Heille oli suurempi rahoitus oliko heidän kanssa mahdollista tehdä yhteistyötä, jotta tämä kompromissi löydettiin parlamentin osalta enemmän kompromisseja ja vähemmän taistelua rahojen puolesta kullekin ohjelmalle aina vastaavasta valiokunnasta. Mielestäni on tärkeää viestiä, mitä me teemme tulevaisuudessa. Päätös tullaan tekemään poliittisella tasolla, poliittisten ryhmien sisällä, ei niinkään valiokunnissa Liikennevaliokunnassa meidän tulee arvioida, mitä tulee tapahtumaan liikennehankkeiden suhteen ja yleisesti ottaen Junckerin ohjelman täytäntöönpanon osalta. Kuinka paljon korva merkitään liikenteelle, mihin nämä sijoitetaan nämä varat. Ja tämä on meidän tehtävä. Meidän on katsottava, kuinka tämä osittain horisontti 2020 Kuinka tämä verko Euroopan välineen kolmannen Juncker-ohjelmalla vaikuttaa liikenneinvestointeihin? Meidän on viestittävä komissiolle, että me haluamme nähdä täällä usein sellaisia ihmisiä, jotka vastaavat tästä Juncker-ohjelman täytäntöönpanosta. Niin sitten vielä näihin lukuihin. Horisontti 2020, sitä varten on varattu 70 miljardia ja verkkojen Eurooppaan 26 miljardia, mutta tämä 5 miljardia, siitä 2,8 tulee tästä verkkojen Euroop- Euroopasta ja tämä pienempi osa 2,2 miljardia Ja sitten Pavel Tselitska, olkaa hyvä. Uh, also I can subscribe. Kiitoksia. Minä voin tukea että nämä kollegat ovat jo sanoneet. Voin kuvitella, kuinka hankalaa tämä kollegoiden esittelyjen työ on ollut. Ja tämä täytyy nyt todeta erityisesti siksi, että minun on hankala ymmärtää nyt komission asennetta. Täytyy myöskin muistaa, millä tavalla komissio esitteli nämä asiat tässä valiokunnassa, mutta myöskin muissa valiokunnissa. sitä oli hyvin hankala jo hyväksyä. Eli tätä taustaa vasten ymmärrän, että tämä työ oli erittäin hankalaa, mutta tulokset todellakin olivat suurin piirtein sellaisia, mitä odotettiin. No sitten vielä sanoisin, että tämä varojen jako on tyypillinen kysymys, mutta täytyy myöskin muistaa sen lisäksi, mitä Ismail sanoi, että tässähän nyt puhutaan Junckerin suunnitelman osalta hyvin erityyppisistä liikennesuunnitelmista. Eli mitä tapahtuu varoille, jotka menetetään verkkojen Euroopasta, niin hän voivat mennä täysin eri e, suuntaan. Eli, ja sitten ten, te varoista voidaan leikata noin 10 prosenttia, ja tästä budjetista 10 prosenttia on aika suuri summa rahaa. Eli sillä on seuraamuksia. Ja olisi hyvä myöskin komissiolta kuulla vähän konkreettisempi analyysi. Täytyy muistaa, että tämä ei ole mikään kirjanpitokysymys, vaan että varat täytyy laittaa pöydälle ja millaisia seuraamuksia tällä sitten tulee olemaan. Täytyy kyllä antaa uploadit kollegoiden kovalle työlle, mutta kuitenkin haluaisin, että näemme tästä mustaa valkoisella ja olisi hyvä nähdä tosiaan nämä tiedot, koska on vaikea kommentoida näitä lukuja ja tietoja, jos ei tiedä, mitä tässä välillä on tapahtunut. Ja se, mitä tässä välillä on tapahtunut, niin jos se nähdään, niin sitten voimme ymmärtää, kuinka vaikea tämä oli, ja ehkä ymmärrämme, että muita vaihtoehtoja ei sitten ollut. Mutta tässä vaiheessa sanoisin vielä, että ei ole ollenkaan selvää, ainakin henkilökohtaisesti tästä vielä täytyy puhua ryhmässä, ja meillä on mahdollisuus puhua sitten yksityiskohtaisemmin komission kanssa, mutta ei ole mitenkään selvää, että tämä hyväksytään. Eli täytyy katsoa yksityiskohtia, täytyy analysoida niitä ja sitten katsotaan, mikä on kantamme. Kiitos. Kiitos meidän. Paljon kiitoksia seuraavana. Merja Kyllönen. Kerrankin voisin melkein sanoa, arvoisa puheenjohtaja, että olen lähes sanaton. En sanaton siksi, etteikö meidän joukkue näissä neuvotteluissa olisi tehnyt kaikkea sitä, mitä, mitä he ovat pystyneet tekemään, vaan toisaalta mykkänä vähän siitä, että joka tapauksessa liikennesektori on parlamentin sisällä suurin rahoituksen haarukointikohde tässä kokonaisuudessa. Tahdon kiittää meidän raportoireja siitä valtavan hyvästä ja kovasta työstä, mitä he ovat tehneet. Tietenkin itse toivoisin, että, että liikennesektori olisi sitten myös se rahoituksen saaja näiltä osin, mitä uusia innovatiivisia työtä ja uutta kasvua tuovia hankkeita me pystytään, pystytään liikennesektorilta tarjoamaan, mutta pelko kyllä edelleen elää, että nämä rahat sitten valuvat valuvat muille sektoreille ja oikeastaan yhtyisin kollegoiden huomioihin siitä, että meidän täytyy olla tarkkoina, valvoa, kontrolloida, pitää huoli siitä, että kuullaan säännöllisesti ja tiedetään, tiedetään missä asian kanssa mennään, mutta en tiedä, sitä ei varmaan kukaan pysty kääntämään englanniksi, mutta suomeksi sanoisin tässä hetkessä, että mieli ei mettä keitä, eli ei ole kovin hunajainen olo tällä hetkellä. Mutta joka tapauksessa kiitoksia kaikille asian parissa painineille. Danke sehr, Karim Adeli. Seuraavana Karim Adeli. Merci, Monsieur le Président. Euh, moi, je vous Euh... Kiitos, puheenjohtaja. Haluan onnitella esittelijöitä. Tässä taisteltiin tuulimyllyjä vastaan lukuluvulta kohte kohdalta. Jouduttiin käymään taistelua. Minä haluaisin tietää, onko Juncker-ohjelma teidän mielestänne osa tätä parempaa lainsäätämistä, better legislation. Toimitaanko tässä tulevaisuutta kohden parhaiten käytäntöjen avulla? Onko tämä teidän esittelyiden mielestä parempaa, parempi tapa säätää lakia. Minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että ei todellakaan ole. Ja haluaisin kuulla, mikä teidän näkemys on. Onko tämä hyvä käytäntö ja hyvä tapa toimia vastaisuudessa? Lisäksi voisitteko te kenties hieman rauhoitella minua, hyvät esittelijät? Saammeko me kohdan 5.2 mukaan? jossa mainitaan nämä horisontaaliset hankkeet. Tullaanko tässä Junckerin ohjelmassa näkemään tämä sama linjaus? Minulla on kestävälle, urbaanille, liikkuvuudelle, tai tämä on tärkeä asia minulle, joten tullaanko tämä asia mainitsemaan tässä liikennekohdassa liittyen ilmastonmuutoksen? Kiitos paljon. Danke sehr. Jetzt Peter Lund. Kiitoksia ja seuraavana Peter Lundgren. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäisen haluaisin kiittää tästä yöllä tehdystä työstä. Sikee varmaan saada sitä runsaat kiitokset. En vastusta sitä, mitä on sanottu. Tuen sitä, että pidämme yllä kansallista suvereniteettia, mutta Ikävä kyllä tämä varojen jako on hiukan ongelmallista. Tästä ei tule mitään säästöjä ja haluaisin, että jäsenvaltioiden kustannukset EU-budjetin suhteen laskesivat, mutta haluaisin nähdä näitä käytännön yksityiskohtia ja haluaisin nähdä myöskin parempaa täytäntöönpanoa. Danke sehr, jetzt Marian Kiitoksia. Marion, ole hyvä. Dominic to, to say something about the... Haluaisin kysyä Dominikilta. Dominikilta liittyen eh, liikenneasiaan, kun Esirin jako päätetään, niin Haluaisin tietää, miten verkkojen Eurooppaan ja horisontti 2020 jatkossa määritään nämä varat. Minä olen sitä mieltä, että tämä paketti voidaan nyt hyväksyä. Tämä oli vaikea saada tämän kompromissin aikaiseksi. Bonislav Kiitoksia. Seuraavana Bonislav Liberatski. Rzeczywiście Kiitoksia. Puheenjohtaja. Todellakin haluaisin onnitella esittelijöitä, varsinkin näiden pitkien y jälkeen. No sitten tämä ehdotus. Mehän haluamme nyt antaa uutta pontta näille toiminnille ja näitä varoja on nyt siirretty sinne ja tänne. Ja tässä on puututtu jo ohjelmiin, joita on valmisteltu, eli investointiohjelmaan ja sitten tähän jako-ohjelmaan. Ja tässä on myöskin varoja verkkojen Eurooppa-ohjelmasta. Ja tässä on kaksi asiaa. Jos vähennetään 10 prosenttia, niin sitten on vielä maantieteellinen ulottuvuus, eli mihin nämä jaot sitten perustuvat. Ovatko ne suhteellisia vai sitten valikoidaanko ne muilla perusteilla. Ja toiseksi sitten on myöskin aluekohtainen jako, ja jos niille, niiltäkin otetaan pois suhteellisesti vai koskeeko tämä vain tiettyjä aloja. Eli täällä on kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä liikennesektorillamme ja myöskin kun katsotaan näitä pullonkauloja ja sitten tuloksia, joita haluamme saada aikaan näillä varoilla. meidän täytyy välittömästi kuitenkin lähettää viesti siitä, eli jos meillä on tällainen maantieteellinen suhteellinen päätöstapa tai sitten alakohtainen toimintatapa, niin miten me toimimme tai miten näitä rajoja vedetään. Ja olen samaa mieltä Erdoganin kanssa, eli tässä nyt on paljon kysymyksiä, monia riskejä, ja joka tapauksessa me haluaisimme, että koko EU-ssa tätä alaa elvytetään, mutta meillä täytyy kuitenkin olla mahdollisuus vielä keskustella tästä, eli millaisia seuraamuksia tällä tulee olemaan ja millaisia tuloksia tästä voidaan saada. Jano Salini. Kiitoksia seuraavana edustaja Salini. Eh, Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää esittelijöitä tästä tehdystä työstä. Ja olen samaa mieltä monista kysymyksistä, joita on esitetty. Yksi tieto on todennut, että että Italian ensimmäiset investoinnit Junckerin suunnitelman osalta ovat tärkeitä investointeja teollisuuteen, terästeollisuuteen. Ja tämä itse asiassa koskee minun aluettani Lombardiassa Cremona. Ja tämä on siis ensimmäinen investointi ja tämä on jo allekirjoitettu. Ja viikonloppuna olin mukana keskustelemassa Italiassa ja siellä todettiin, on erittäin todennäköistä, että hyvin suuri osa Junckerin suunnitelmasta menee teollisuuden kehittämiseen ja erittäin vähän liikenteeseen. Koska liikenteestä ei saada nopeasti tuottoa pääomalle. No, itse olen myöskin teollisuusvaliokunnassa, ei tämä minua haittaa, mutta olen kyllä täysin tietoinen siitä, että teollisuus täytyy saada käyntiin toisella tavalla julkisilla varoilla täytyy sijoittaa näihin verkkoihin, tnt verkkoihin TNI- tai IT-verkkoihin, mutta ne täytyy kuitenkin suunnata näihin verkkoihin. Meidän pitää kehittää näitä yhteyskohtia Euroopan ulkopuolelle, esimerkiksi satamat ja lentokentät. Ja Itä-Euroopassa on paljon potentiaalia. Sitä ei ole riittävästi yhdistetty Keski-Eurooppaan. Ja tällä hetkellä tässä suunnitelmassa, kuten esittelijä ja kollegat sanoivat, tässä mennään siihen suuntaan, että tuetaan ihan vääriä asioita. Eli meidän pitäisi nyt vähän kääntää tämä suunnitelma toisinpäin. Kiitos. Ja seuraavana kollega Damato. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kollegoita tästä työstä, mutta en nyt katso, että tämä on mikään voitto me katsomme, että Euroopan parlamentin ja komission kannat ovat tulleet huonosti otetuksi huomioon. Neuvosto ja komissio etenevät omaa tietään. Me yritimme säästää miljardin investoineista verkkojen Euroopasta. No tietysti vähän on parempi kuin en mitään, mutta kuten kollega juuri totesi, on jo suunnitteilla hankkeita, jotka liittyvät peräksen tuotantoon. Me emme ole vielä parlamentista antaneet lausuntoamme ja nyt jo tiedetään, mitä rahoitetaan ja mitä hankkeita tullaan rahoittamaan. Eli nimenomaan juuri teräs teollisuutta esimerkiksi. Tämä tapahtuu Italiassa, mutta varmasti myöskin muissa jäsenvaltioissa. Tämä nyt osoittaa, miten meidän mielipiteemme on poljettu jalkoihin, vai olenko väärässä? Vielen Dank. Paljon kiitoksia. Nyt olemme kuulleet kaikki halukkaat. Vielä kerran sydämelliset kiitokset esittelijöille. Harvoin näin positiivista palautetta saa, vaikka tulokset eivät olekaan tyydyttävät, mutta ainakin sen verran saatiin, mitä saatavissa oli. Joten vielä kerran sydämelliset kiitokset tästä sinnikkyydestä. Jaksoitte seitsemän asti neuvotella ja tulla vielä tänne kertomaan neuvotteluiden tulokset, joten siitä erityiskiitos teille. Kirjallisenakin kolmikantaneuvotteluiden tulos on nähtävissä. Se jaetaan teille vielä. Ja sieltä luvut sitten löytyvät. Täällä sanottiin, että kyse ei ollut kolmikantaneuvotteluista vain, vaan kaksin taistelusta. Komission neuvosto vastaan parlamenttia. Outoahan se on, koska neuvostohan ei anna pennin pyörylää tähän 315 miljardiin, mutta kyllä oli hanakasti panemassa vastaan. Yllättävää kyllä ja siksipä onkin hyvä, että neuvoston edustajakollega Onidi kertoisi hiukan enemmän neuvoston kannasta. No minut yllätetään tässä hieman housut hintuussa. Minä vasta tässä kuulen näitä trilogin lopputuloksia. No ensinnäkin nämä tulokset ovat tärkeitä. Me olemme aina korostaneet tämän rahaston tärkeyttä. Lisäksi on katsottava myös hieman liikennettä pidemmälle ja harkittava asiaa laajemmin Euroopan unionin kontekstissa ja katsottava, kuinka merkittävä päätös tämä on. Me olemme taistelleet jäsenvaltioiden neuvoston kanssa vuosia, jotta me saamme korvamerkityn välineen sille, että saamme varoja investointeihin, Mm, tulevaisuuden suuntautuneisiin hankkeisiin. Tämä ei ole täyden rahasto, mutta tämä on hyvä väline. Lisäksi minä haluaisin kiittää tämän valiokunnan ja esittelijän tekemää työtä. Olen sitä mieltä, että tässä oli kaikki aineks, ainesosat sitä varten, että voimme parantaa tätä alkuperäistä ehdotusta, että pääsemme yhteisymmärrykseen. Kaikki nämä ainesosat luotiin tässä valiokunnassa nyt katson ennen kaikkea näitä, katson näihin tukikelpoisuuskriteereihin. Lisäksi katson sitä, mitä tämä additionality, mitä tämä lisäarvo tarkoittaa ja kuinka Euroopan investointipankki tulee käyttämään tätä rahastoa riski alttiimpiin hankkeiden rahoittamiseen, ei niinkään perinteisten hankkeiden rahoittamiseen. Tämä on varsin tervetullutta. Lisäksi budjettipuolelta ol, olkaamme rehellisiä. Tässä saatiin vielä lisä miljardi käytettävissä olevia varoja tukea varten. Tiedämme, että nyt olemme arvioimassa ensimmäistä kierrosta näiden hankkeiden suhteen. Tiedämme, että tässä on erittäin hyviä hankkeita, joten tämä miljardi ekstra on varsin tärkeä asia verkkojen Euroopan välineelle. Sitä tullaan hyvin käyttämään. Lisäksi tämä analyysi, välinen että asia, että katsotaan kuinka tässä toimitaan monivuotisen rahoituskehyksen suhteen. Uskon, että laadukkailla hankkeilla me olemme hyvin sijoittuneita, kun katsotaan monivuotista rahoituskehystä puolivälin tienoilla, joten tämä on positiivinen asia. Kuten monet jäsenet toivat esille, niin on sitä mieltä, että on tärkeää, että käytämme tätä rahastoa parhaalla tavalla hyväksemme ja siksi olisinkin varsin onnellinen, mikäli me voisimme tässä valiokunnassa käsitellä sitä, mitä Ervan investointipankin suhteen on tehty, sen suhteen, että katsotaan TNT-puitteissa tehtyjä hankkeita ja ehdotettuja hankkeita siten, että voimme katsoa, minkälaiset hankkeet voisivat olla tukikelpoisia – siten, että tässä voitaisiin kerätä mm, aikaista satoa mm, liikennehankkeiden suhteen. Me olemme ensimmäisiä, jotka katsovat läpi nämä argumentit sen suhteen, että liikennealalla ainoat tapa viedä hankkeita tämän on tukien avulla. Tämä koskee myös raideliikennettä. Me Kiitokset. Kumpi esittelystä haluaa reagoida? Je, je répondrai euh, aux questions sur... Euh, vastaisin kysymyksiin koskien rahastoja ja Ines kertoo näistä kelpoisuuskriteereistä. Tämä on tärkeä aihe. Kollegat ovat vahvasti rekoneet tähän tulokseen. Tämä heijastaa sitä, kuinka vaikeat keskustelut tässä käytiin jotta vastaan näihin budjettiin liittyviin kysymyksiin. Eräs tärkeä asia, joka tulee muistaa, on se, että alun perin ehdotus oli 6 miljardia, 2 miljardia, 2 miljardia tästä marginaalista neuvosto ilmoitti tämän näkemyksen sen kompromissiehdotuksena, ei lähtökohtana. Yhdessä komission kanssa tämä ehdotus siis tehtiin. Mielitti tämä meitä tai ei, tämähän ei miellyttänyt meitä niin neuvosto on sitä mieltä, että tämä marginaali, marginaalin varat on neuvoston päätettävissä olevia varoja, ja tämä on uskomatonta. Kun puhutaan siitä, että otetaan marginaalista miljardi enemmän, niin neuvosto on sitä mieltä, että tämä kaivaa sen omasta taskustaan. Tämä on yhä tärkeämpi aihe, kun tämän jälkeen käydään budjettineuvotteluja, ja tässä on tämä puolivälin tarkistus. Me puhumme tästä review revision aiheesta erittäin paljon. Mikä on tämä puolivälin arviointi, tarkistus, ero? Loppujen lopuksi päädymme tähän 5-3 ratkaisuun. Budjetti, budjetin laatiminen on vuotuinen tehtävä, joten jossain määrin Tässä vedettiin punainen viiva siihen kummalle, mitä pidemmälle ei olla valmiita enää kaivos menemään 5 miljardia näiden kahden rahaston kohdalla, mutta puolivälin arvioinnin kohdalla on kaksi mahdollisuutta meille. Ensimmäinen on se, että otetaan enemmän käyttöön tästä joustomarginaalista ja 5 miljardia on tämä kaukaisin taso, johon me olemme valmiita menemään näiden rahastojen suhteen. Joten tässä mahdollisesti tätä jousta marginaalia halutaan käyttää enemmän puolivälin arvioinnin jälkeen. Tämä on siis tämä puolivälin arviointivaihe, jossa voidaan avata näitä muita lukuja. Neuvosto on sitä mieltä, että se päätti lopulta sitten 2,8 miljoonista, mutta tässä on tämä reflow-vaihtoehto vielä, että ohjataan uudelleen polyrelofin jälkeen näitä varoja. Kysymys tästä luvusta kahdeksan, mitä siihen sisäl, siitä siihen liittyvä sisältyy tähän päätökseen. Luen englanniksi. From the general budget of the Union for Providing the Guarantee Fund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 koska tässä tekstissä sanotaan, että tämä on vuosittainen tehtävä tämä budjetointi ja tämä arvioidaan puolessa välissä. Minä haluan välittömästi kertoa teille, mikä tämä huoneen mahdollinen skenaario on, mutta tästä budjetista voidaan vielä neuvotella uudelleen. Ei voida sanoa, että tämä on menetetty tapaus. Tämä miljardi, joka luovutettiin tai saavutettiin, sanoitte nyt miten tahansa, niin 500 miljoonaa euroa tästä joustomarginaalista jätettiin käyttämättä, ja neuvosto hyväksyi, että 500 miljoonaa käytetään 2015 vuoden marginaalista. Tarkkoja lukuja kuvatakseni tämä marginaali, anteeksi, että puhun näin vaikeilla termeillä, mutta joustomarginaali vuodelle 2015 on 1,6 miljardia. Joten tässä on yli miljardi vielä tätä joustomarginaalia. Miksi näin on? Koska tässä on se huoli siitä, että saadaan tämä maksujen takaama hoidettua. Tiedätte, että joka vuosi näitä jää maksamatta näitä tukia Joten tämä tulee panemaan vuosittain täytäntöön monivuotisen rahoituskehyksen puolivälissä. Tullaan tämä arvimaan uudelleen. Varmasti parlamentti taistelee silloin kynsin hampain tämän asian suhteen monivuotisen rahoituskehyksen kohdalla voimme kenties omista varoista löytää hieman joustavuutta. 2,8 miljardia on tämä korkea mahdollinen taso mahdollisuus on, että saamme hieman sitten takaisin tätä määrää. Ines puhuu näistä seuraavista asioista. Ne ovat tärkeitä. Eli kuinka tämä jaetaan siten, että tämä pysyy tämä sama pohjamalli. Ja toinen huomio. Verkkojen Eurooppa välineen vaan mahdollisuuksia myös liikenteelle, vaikkapa nämä kanavasiat. Se, että liikennettä ei voida tämän välinen avulla tukea, niin tämä ajatus tulee heittää romukoppaan. Kyllä, liikennettä voidaan tukea. Tämä on merkittävä mekanismi. Olemme katsoneet, kuinka nämä voidaan jakaa teemoittain tai sektoreittain. Tällainen pohjasuunnitelma on maantieteellinen, temaattinen tai sektorikohtainen jako näissä varoissa. Tämä on suunniteltu toki, mutta näissä ensimmäisissä sitoumuksissa, joita tehtiin miljardin euron kohdalta suurista, niin tässä on toki mahdollisuus mainittu, että rahoitetaan niin liikennettä kuin teollisuutta. Niitä nyt monesta asiasta, josta tulee puhumaan. Niin, Ismailin kysymys. Tämä 2,8 miljardia, joka ikään kuin luovutettiin Junckerin mekanismille, niin nähdäänkö nämä sitten käytettävän liikenteeseen Junckerin mekanismin kautta? No, emme voi luvata, mitä tämä varaa liikenteelle, tämä Junckerin ohjelma. Mikäli varoja on 300 miljardia, niin kyllä tästä nyt meille pitäisi prosentuaalisesti vähintäänkin tämän verran rahaa varata. Nyt on myönnettävä, että mikäli näitä varoja ei käytetä liikenteeseen, mikäli näitä rahoja ei enää nähdä, niin tämä tarkoittaa, että mekanismi varaa alle prosentin liikenteelle, ja eihän tämä voi olla mahdollista. komission edustaja varmasti voi tuoda esille sen, että 30 prosenttia näistä varoista voidaan varata infrastruktuurihankkeille, ei nyt kenties tähän runkoverkkoon pelkästään, ei kenties meidän määräämille, valitsemille asioille. Ja Ines nyt tuo varmasti esille sen, että miten nämä hankkeet valitaan. Mutta olen sitä mieltä, että me varmasti tulemme saamaan meidän alan käyttöön enemmän varoja kuin mitä sinne on luovutettu. Raportointi. No siitä nyt. No tästä on varattu tässä tekstissä osa ja nyt puheenjohtaja pitäminen päätämään puheenvuoroni, joten tämä varmasti tässä minulla ei nyt ole enää kykyä vastustella. Die Müdigkeit sei dir gestattet. No kyllä, on ihan ymmärrettävää, että olet väsynyt. Kollega Senner. Ja tamien, eikö... Kiitoksia. Minäkin haluaisin vahvistaa sen, mitä Rike sanoi. Eli tässä puolivälin arvioinnissa on nyt vahvistettu parlamentin roolia ja kaikkia asioita, jotka liittyvät budjettiin, jotta voimme saada jotain sen tilalle, mitä otetaan pois. Eli meillä täytyy olla takeita siitä, että mikäli mekanismista otetaan varoja, niin sitten on kuitenkin varmasti varoja, jotka tulee muualta. Mikäli tämä on tarpeen, vuositasolla budjettineuvotteluissa voidaan sitten saada osittain näitä marginaaleja takaisin. Koordinaattorimmehan on näin todennut, eli tänä vuonna ei tarvitse enää puuttua näihin, koska meillähän on tämä miljardi ja takeet. Eli tällä tavalla on varmistettu tämä tilanne. Eli tässä on vahvistettu oloa, infrastruktuuri- ja liikennekysymyksissä parlamentin roolia, ja parlamentti pystyy myöskin valvomaan sitten näitä budjettikysymyksiä. Ja sitten tämä liikenteeseen liittyvä vuotuinen budjetti. Siinä pitää olla kunnollista valvontaa, ehkä enemmän kuin mitä tavallisesti on ollut. No, budjetin osalta sitten tietenkin emme pysty kaikkea hallitsemaan, mutta täällä parlamentissa meidän täytyy tehdä niin kuin olemme tehneet, eli liikenteessä on pystyttävä etenemään ja sitten mitä tulee asioihin, joita olemme oppineet. Meillä oli vähän sisäistä kiistaa Horisontti 2020 hankkeesta, kuten puheenjohtajakin totesi, mutta viime kädessä, tämä nyt ei ole kovin eleganttia sana, mutta nyt kun on ollut näitä Nobel-palkintoja ja muita, niin neuvosto kuitenkin sitten on toiminut niin kuin se itse halusi. Se nyt ei nyt ollut kovin hienosti sanottu, mutta tämä on totuus. Me nyt sitten hyväksyimme tämän 50 prosentin ehdotuksen ja että tämä, nämä varat palautetaan verkkojen Eurooppaan ja pidämme kiinni painopistealueistamme. Ja sitten tämä alueellinen jako. Meillähän on tämä tulostaulu, jonka avulla parlamentti voi sitten edelleen valvoa sitä, mihin verkkojen Eurooppa-ohjelmassa menevät varat, kuinka katsotaan näitä kestävyyskysymyksiä, sosiaalisia kysymyksiä ja muita. Eli tämä alueellinen ulottuvuus on tärkeää. Ja Delille sanoisin, että 5.2 kohdassa tällä tavalla meillä nyt parlamentissa on mahdollisuus pitää kiinni painopistealueistamme ja erityisesti kaupunkiliikkuvuudesta – ja tämän sopii yhteen siihen, mitä Juncker haluaa, ja sen hän totesi heti alusta pitäen. Eli hän haluaa mandaatin ja hän haluaa vahvistaa kaupunkiliikkuvuutta. Ja sitten ensimmäiset hankkeet ja nämä investointipankin varat, niillä rahoitetaan näitä saliin mainitsemia hankkeita. Tämä liittyy teollisuuden kehittämiseen, mutta meidän täytyy vähän heittäytyä uhrin rooliin ja sanomme, että meiltä otetaan kaikki pois, mutta ei. Me olemme pystyneet pitämään kiinni tärkeistä liikennekysymyksistä ja teollisuuden kehittyminen kuitenkin johtaa sitten työllisyyteen ja silloin on enemmän liikkuvuutta myöskin. Eli se, mitä rakennetaan, pitää myöskin kuljettaa johonkin, eli se liittyy myöskin liikkuvuuteen ja liikenteeseen. Meidän täytyy valvoa investointipankkia ja sitä, että meillä on riittävästi varoja verkkojen Euroopassa, jotta pystymme valvomaan Euroopan investointipankkia. Eli kaiken kaikkiaan sopimus on ihan hyvä. Meillähän nyt tämä tilanne, jonka Rike kuvasi, eli neuvostolta saimme miljardin. Eli aamu seitsemältä ei vielä puhuttu miljardista. Eli ensin puhuttiin nollasta ja sitten puhuttiin 300 miljoonasta, mutta saimme tämän sitten miljardiin. Eli tämä on kuitenkin parlamentin kannalta voitto. Eli Euroopan budjetti on nyt realistinen ja meillä on näitä marginaaleja, joita omistetaan Euroopan politiikalle. Eli tämä on todellinen voitto ja tämä nyt onnistui, koska valiokuntamme oli hyvin itsepäinen. Ja, danke schön. No. Kiitos vielä kerran Kiitokset esittelijöille myöskin näistä kommenteista. Hienoa, että saimme näin esityslistan ulkopuolelta vielä tätä lisäinfoa käyttöömme ja minulle juuri kerrottiin, että mustaa valkoisella olevaa tietoa on lähetetty teille käytettäväksi. Nyt meillä onkin vähän enemmän kiirettä, joten katsotaanpas valkoista kirjaa liikennepolitiikan osalta, joten esittelijä Vin van de Kamp, olkaa hyvä. Herra puheenjohtaja, oikein paljon kiitoksia. Nyt on hyvä siirtyä esiiristä valkoiseen kirjaan. Se so- hoituu juoheasti. Me todellakin tarvitsemme esirahoja valkoisen kirjan tavoitteiden saavuttamiseksi ja olisi hyvä, jos komissio todellakin ryhtyy tuumasta toimeen, jotta tavoitteisiin päästään. Alkuun kiittäisin kollegoita näistä lukuisista tarkistuksista, joita olette työstäneet. Sanoin kylläkin alkuun, että olisi tyytyväinen, jos tarkistuksia ei sateellisi aivan mahdottomasti. Siinä epäonnistuin kollega Ertuuk sanoi, että poika älä hätäile. Valkoista kirjaa työstettäessä näitä tarkistuksia vain satelee tällä tavalla. Sinun täytyy vain käsitellä näitä 625 tarkistusehdotusta ja muovata niistä kompromissitarkistuksia. Me järjestimme yhden varjoesittelijäkokouksen, ensi viikolla järjestämme toisen sellaisen huomenna neljä vaille seitsemän, tai siis neljä vaille seitsemän sain tänä aamuna Vaas Eichhautilta tiedon, että hän valvoi esirin kimpussa koko yön. Ja hän ei tänään tule ihan kovinkaan pirteänä tähän saliin saapumaan. Siinä ensimmäinen kommentti. Sitten toinen asia. Lukuisat tarkistukset liittyvät kestävyyteen, liikennesektorin viherryttämiseen ja kompromissitarkistuksissa huomioidaan neuvoston hyväksyntä tavoitteiden osalta, jotka hyväksyttiin lokakuussa 2014. Muistanette, että hiilidioksidipakettiin liittyen neuvosto otti aimoharppauksen eteenpäin ja se on nyt huomioitu myöskin kompromissitarkistuksessa. Ja sitten kolmas kommentti. Mitä tulee tähän liikennesektorin omaan toimintakapasiteettiin, sitä ei juurikaan huomioida. Tässä puhutaan aina vain menoista, eikä siitä, että rahoja pitäisi tienata. EPPn esittelijän ominaisuudessa sanon aina, että ensin pitää tienata rahaa ennen kuin sitä voidaan pistää palamaan. Toiset ryhmät ovat asiasta aivan eri mieltä. Se ei ole kovinkaan järkevää ja tervettä toimintaa, mutta katsotaan, miten tämä kompromissi tarkistus tältä osin toimii. Sitten siirtyminen multimodaalisuuteen, sen suhteen olemme kaikki samaa mieltä ja sitä myöskin peräänkuulutamme kompromissitarkistuksessa ja yhtä lailla siirtyminen investointien osalta juuri kiskoliikenteen puolelle – ja sisävesiliikenteeseen. Siitäkin olemme samoilla linjoilla, mutta monissa tarkistuksissa sanotaan, että myöskin satamat pitäisi huomioida. Ja mielestäni se on ihan oiva ehdotus esiri huomioiden. Ja mitä tulee kaupunkiliikenteen kaksinkertaistamiseen, niin varmaankin sitä puoletaan. Kyse on hiukkaspäästöistä, päästöistä ylipäätään kaupunkialueella. Katso tässä kollega Piiperin suuntaan. Ongelmana tässä on tämä toissijaisuusperiaate. Aikooko Eurooppa todellakin kaupunkiliikenteen osalta peräkuuluttaa kaksinkertaistamista, mutta no tietenkin voimme vaihtaa parhaita tätä käytänteitä, stimuloida investointitoimintaa. Ongelmana on vielä se, että meillä on olemassa tarkistuksia, jotka liittyvät kävelemiseen ja pyöräilemiseen käveleminen ja pyöräileminen kuuluu minun mielestäni toissijaisuusperiaatteen alle, mutta oma ryhmäni haluaa, että kaikissa kaupungeissa kävellään ja pyöräillään. Kollega Delin mietinnössäkin tätä asiaa vielä tullaan käsittelemään. Herra puheenjohtaja, meidän ei pitäisi romantisoida liikaa tätä kaupunkiliikennettä. Kaupungeissa aina pörrää autoja, toivottavasti ei kuitenkaan liikaa. Sitten sosiaalisia ongelmia on korostettu lukuisissa tarkistuksissa. Me nyt jäämme odottamaan tieliikennepakettia. On tietenkin selvää, että valkoisen kirjaan ei voida ympätä kaikkea, sillä valkoisen kirjan keskeisin sanoma, sen pitäisi säilyä. Sitten älykäät liikennejärjestelmät, siihen on kohdistettu mielenkiintoa, se on paikallaan – sekä taloudellisesti että liikennealalla ylipäätään. Eurooppa on älykäs, se voi kehittää uuden aikaisia järjestelmiä ja näitä järjestelmiä voidaan käyttää myöskin liikennesektorin ulkopuolella. Ja sitten vielä tähän sosiaaliseen ulottuvuuteen liittyen nämä mm, vartioidut parkkipaikat, erityisesti kuljetuspuolella. Tämä on tärkeä asia. Meidän täytyy tämäkin huomioida jatkotyöissämme. Ja lopuksi toteaisin, monet tarkistukset ovat hyvin yksityiskohtaisia. Esimerkiksi Cesariin liittyen olemme saaneet melkoisen tarkkoja yksityiskohtaisia tarkistuksia, mutta kuten sanottu, yritän huomioida nämä kommentit, mutta valkoinen kirja ei ole mikään seikkaperäinen selvitys asioista, tai asetusteksti tai direktiivin kaltainen teksti. Minä haluan kuitenkin pysyä näillä valkoisen kirjan perusperiaatteissa, mutta tar- varjoesittelyiden kanssa kyllä tarkkaan mietin, minkälaisia tarkistuksia laaditaan tai ta- kompromissitarkistuksia. Hei, muistaakseni 14. päivä ilta aamupäivällä tämä äänestystekstistä toimitetaan. Joten kyllä tässä kiirettä pitää. Kiitoksia. Danke sehr. Ich habe... Paljon kiitoksia. Ensin Varja, esittelijät Nilsen ja Pascal, Bilbao ja Bourallon ja sitten minä itsekin. Ja nyt voimmekin aloittaa keskustelun ensimmäisenä kollega Tapatella. Mulțumesc frumos, domnul președinte. Stimați colegi, vreau să încep prin a-i mulțumi lui. Kiitos, kollegat. Haluan kiittää Lumia ja kollegoista, jotka työskentelivät tämän asian suhteen tämä liikenteeseen liittyvä valkoisen kirjan täytäntöönpano. Minä olisin viitata näihin kysymyksiin, joista kollegat kysyvät, ja olen varma, että Wimillä ei ole helppo työ laatiessaan kompromissitarkistuksia. Monia tarkistuksia jätettiin, ja toivottavasti me saamme aikaiseksi hyvän kompromissin. Mitä tulee ehdotusten laatuun, niin tässä on varsin laadukkaita ehdotuksia jätetty ja valtaosa näistä kollegoista varmasti saa ajatuksensa vietyä läpi näihin kompromissitarkistuksiin. Me tarvitsemme reilun asiakaslähtöisen liikennöintijärjestelmä, ne ovat tärkeitä tekijöitä. Minä olen myös sosiaalisen ulottuvuuden ottaa tähän mielelläni mukaan. Ja olen sitä mieltä, että oma ryhmäni myös tuki tätä. Me myös korostamme työntekijän suojelua, sukupuoli, sukupuolista tasa-arvoa. Ja me olemme jättäneet tarkistuksia tähän liittyen. On muutamia asioita, joita haluan korostaa. Ensinnäkin se tahto, että me haluamme löytää kompromissin Tämän ei pitäisi vesittää näitä työtarkistuksia. Tätä silmällä pitäen minä haluaisin viitata johdantason kappaleeseen I ja siihen ehdotuksen, että SED pitäisi tässä mielen viittauksen kohtuullisiin työoloihin, kuten tehtiin tässä tarkistuksessa 36, lopullisen tekstin. Tämä otettiin mukaan siten, että tämä valkoisen kirjan sisältö olisi linjassa neuvoston päätelmien kanssa vuodelta 2014 lokakuulta. Ja että tässä olisi mukana myös nämä viimeisimmät edistysaskeleet liittyen päästökauppa, päästökauppaan. Tässä halutaan viitata myös fyysisiin ja digitaalisiin infrastruktuureihin, kun puhutaan modaaliudesta ja sen siirtymävaiheesta. Tässä viitataan myös multimodaalisuuteen eri välineiden väliseen liikenteeseen. Ja minä sitten mieltä, että kompromissien suhteen tässä ei pitäisi poistaa tätä ajatusta. Ja kohdassa kuusi kompromississa olisi pidettävä mukana ajatus siitä, se, että on keskeyttymätön mm, multimodaalinen liikennöinti matkustajille. Me toivomme, että tässä on huomioitu kaikki tarkistukset ja tässä ei poisteta viittausta eurooppalaisen liikenneverkostoon ja kestäviin liikennehankkeisiin. Tämä on Ines Aila Senderin jättämä tarkistus. Kohdassa yhdeksän me haluaisimme pitää viittauksen liittyen hyväksyttyihin lakiteksteihin tähän mennessä. Monia hyviä ehdotuksia tehtiin liikenneturvallisuuteen, infrastruktuuriin liittyen koskien vaikeassa haavoittuvassa asemassa olevia 276, 272 ja niin poispäin tarkistusten suhteen, niin minä tein kompromissin, jossa pidetään tämä liikenne tieturvallisuus mukana. Minä uskon, että minä olen onnistunut vastaamaan näihin tarkistuksiin ja uskon, että yhteistyöllä me voimme saada aikaiseksi varsin hyvän mietinnön. Paljon kiitoksia ennen kuin puheenvuoro siirtyi kollega Slotovskille. Haluaisin toivottaa sydämellisesti tervetulleeksi valiokuntaamme äänioikeuttamattoman jäsenen Meille on nimittäin tänne saatu yksi vastasyntynyt paikalle. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kaikki tarkistukset ovat haaste esittelijälle, mutta tämä on tärkeä valkoinen kirja. Tämä nyt oli lainsäädännöllinen kysymys, mutta hyvin paljon tarkistuksia on tullut ja kaikkia tietenkään ei voida hyväksyä. Sitten on muutamia, joita voimme tukea. Viimeisessä versiossa pitää ottaa huomioon infrastruktuurien eri kehitystasot eri osissa Euroopan unionia. Ei ole mikään salaisuus, että Euroopassa on vielä paljon tehtävää ja kommunismi oli vallalla näissä asioissa Eurooppaa ja siksi kohesio ja johdonmukaisuus on tärkeää ja on hienoa, että nämä asiat on otettu huomioon tarkistuksissa. Kohesio ja johdonmukaisuus liikenneinfrastruktuureissa on tietysti tärkeä kaikkialla Euroopassa, ja jako uusiin ja vanhoihin jäsenvaltioihin ei nyt ole kovin suotuisaa meidän kannaltamme. Sitten on paljon tarkistuksia, joita voimme tukea, ja ne liittyvät kilpailukysymyksiin, ja tämähän on keskeinen asia, kun ajatellaan talouden kehitystä ja uusia työpaikkoja liikenteen alalla. Me vastustamme protektionismia sekä jäsenvaltioissa, jotka haluavat vedota työntekijöiden suojaan, mutta myöskin vastustamme protektionismia kumppani maissamme tai naapurimaissamme, ja tämähän näkyy esimerkiksi ilmailualalla. Kompromissitarkistuksissa voidaan nähdä, kuinka hyviä tuloksia on saatu tästä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä. Sieltä saadaan hyvää rahoitusta ja myöskin Junckerin suunnitelmalla voidaan saada hyviä tuloksia liikenteelle. Mutta olin hiukan epäilevällä kannalla kuitenkin. Tässä ehkä hiukan ollaan liian optimistisia valkoisessa kirjassa, kun ajatellaan perinteisten polttoaineiden käyttöä liikenteessä. Tällä lailla yli 90 prosenttia käytetään perinteisiä polttoaineita. Ja sillähän on kielteisiä talousvaikutuksia. Tämä täytyy aina pitää mielessä. Ja meidän tulee toimia realistisesti ja muistaa Euroopan talousintressit. Tämä hiilivähentämispolitiikka jota on toteutettu abstraktisti, sehän vaikuttaisi kielteisesti työmarkkinoille. Ja liikenneala täytyy suojella näillä, näiltä kielteisiltä vaikutuksilta. Ja meidän täytyy miettiä vaihtoehtoisia polttoaineita, liuskekaasua esimerkiksi. Ja toivoisin, että saamme aikaan hyviä kompromisseja jotka sitten ovat yhteinen nimittäjä, kun mietitään poliittisia tavoitteita ja sitten talouden realiteetteja. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Telitska. Mr. Chairman, <clears throat> first of all, I would like to apologize. Uh, our... Kiitos. Mm, kollega ei päässyt paikalle. Valitettavasti hän pyysi minua mainitsemaan muutaman sanan hän on kiitollinen siitä, miten tämä asia on edennyt tähän asti. Ensimmäiset kompromissitarkistukset ovat varsin tasapainoisia. Ne ovat äh, varsin onnistuneesti ottaneet monia tarkistuksia huomioon ja monia Aldelle tärkeitä tarkistuksia otettiin näissä kompromissitarkistuksissa huomioon ja kollega jo innalla, innolla tulevia tar- kompromissitarkistuksia, varsinkin tämä monimodaalisuus on tärkeä aihe. Mutta en puhu nyt näistä enempää, sillä tästä varmasti keskustellaan pidempään, kun toiset tarkistukset jätetään. Minä haluaisin käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni tuodakseni esille joitain kohtia, joita voisi vielä parantaa. Ensimmäinen kohta. Tämä ei ole pitävä koskien matkustajien oikeuksia eri liikennöintivälineiden välillä, ja tämä on ongelma multimodaalisessa liikennöinnissä. Toinen asia, matkustajia koskeva multimodaalinen liikennöinti ja se, että löydetään nämä oikeat käytävät. Tämä on tärkeä aihe. Kolmas kohta. Tämä on aivan asian ytimessä. EU-varoja tulisi varata, tulisi priorisoida EU-varat sen periaatteen mukaan, että mikä on eurooppalainen lisäarvo. Tämä on asia, jonka suhteen me emme aina ole välttämättä johdonmukaisia. Ja lentopaketti ja nämä kolmannet maat, niin minä uskon, että Ikiremens kohdalla voidaan tehdä vielä paremmin siinä, että puretaan näitä olemassa olevia pullonkauloja. Ja se, että nämä kansalliset raidejärjestelmät ovat keskenään toimintakykyisiä, niin se on varsin tärkeä. Esittelijä on tehnyt hyvää työtä, odotamme toista vaihetta ja sen jälkeen voimme käydä pitkällisemmän keskustelun ja tehdä syvällisempiä kommentteja. Kiitoksia ja seuraavana Merja Kyllönen. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia raportööri Van de Kampille hänen rakentavasta yhteistyöstään. Varsin hyvin näissä kompromissiesityksissä on kyetty hakemaan ratkaisuja eri amendmenttien kesken. Yksi asia, oikeastaan iso kysymys, liittyy parlamentin kantaan tulevien ilmastoneuvotteluiden COP21 osalta – mikä on Euroopan parlamentin, mikä on valiokunnan kanta liikenteen päästöihin. Tämä on tällä hetkellä iso asia käsittelyssä tuolla ITF-kongressissa Leipzigissä tällä viikolla ja siihen liittyy tietysti myös keskustelussa olleet taloudelliset tuet fossiilisille polttoaineille – ja mielestäni meidän pitäisi uskaltaa ottaa kantaa myös tässä liikenteen valkoisessa kirjassa siihen, mikä on liikenteen polttoaineiden tulevaisuus ja mikä on meidän kantamme liikenteen päästöihin. Siinä asiassa me emme voi työntää päätä pensaaseen ja jättää sitä asiaa sanomatta ääneen. Muutoin ollaan menossa kyllä todella hyvään suuntaan, että Vim jaksa painaa vaan eteenpäin kohti hyvää lopputulosta. Danke sehr, jetzt Karl. Paljon kiitoksia. Seuraavana Karima Deli. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais euh, excuser... Euh, Kiitos. Pas Aikhaat ei päässyt paikalle. Hän meni myöhään nukkumaan eilen, mutta hyvästä tarkoituksesta johtuen. Panner Kampille haluaisin sanoa, ja tähän haluaa sanoa, että kiitos hyvästä työstä. On erittäin tärkeää, että tässä valkoisessa kirjassa otetaan liikenne mukaan kestävään asiayhteyteen ja on tärkeää pitää ilmastonmuutos mukana tässä ajatuksessa. Kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, on tärkeää, että tässä liikenne ei ole mitenkään kolmantena pyöränä. Ja tämä tulee painopistealueena. Tämä tarkoittaa sitä, että tätä tulee suunnitella. Tulee suunnitella, kuinka liikennettä saadaan vähennettyä. Meidän tulee vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä, 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Joten me olemme sitoutuneet siihen, että ilmasto ei lämpene yli kahta astetta. Huomisen liikenteen ei tulisi enää olla riippuvainen fossiilisista polttoaineista, joten tästä syystä johtuen on tärkeää, kun ajatellaan näitä huomisen liikennevälineitä, niin on pidettävä mukana tätä, mielessä tätä kaksoishaasteetta, tehokkuus ja kestävyys. Ja kun puhutaan kestävyydestä ja tehokkuudesta, niin tämä vie meidät keskustelemaan hinnoista. Ja hinnat saa meidät kysymään tämän epäsuoren kysymyksen, on kyse sitten veroista tai tuista. Joten kaikki kysymykset, jotka liittyvät hintoihin, ulkoiset kustannukset, se kuinka paljon ulkoistaminen maksaa, vaikkapa mitä on nähtävissä tässä tiepaketissa. Me tarvitsemme nyt todellakin sitä, että komissio vahvistaa sen, mitä me olemme äänestäneet täytäntöönpanon suhteen. Ei riitä, että on olemassa valkoinen kirja, vaan on tarpeen, että käytännössä ryhdytään toimiin täytäntöönpanon suhteen ja että ennakoidaan näitä tulevia haasteita, oli kyseessä sitten digitalisointi, taloudelliset kehitykset, se, että erotellaan liikenne, oliko se sitten volyymi tai talouspuoli, sosiaalinen ulottuvuus. Pas Eichhout oli sitä mieltä, että nämä kompromissitarkistukset menivät oikeaan suuntaan ja toinen kesäkuuta kokoonnutaan ja käsitellään uutta kompromissikierrosta. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijä. Kiitoksia seuraavana Pitä Lundgren. Tack för det, ordförande. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. No, tärkeimmät asiat tässä liittyvät sosiaaliseen polkumyyntiin ja pääomapakoon. Voimme nähdä, että Ruotsissa meillä on 250 euroa myönnetty tämän tyyppisiin hankkeisiin ja se on täysi katastrofi. Meillä pitää olla kunnollisia palkkoja, jotta pystymme kilpailemaan – ja että meillä on riittävää suojaa. Nyt tässä on protektionismia nähtävissä. Liikenneyritykset käyttävät hyväkseen kuskeja ja olemme havainneet myöskin, että tilanne on surullinen, mutta raha on tärkeämpää kuin ihmisten hyvinvointi. No sitten tekstin osalta tässä näitä kompromisseja. Osan niistä voimme hyväksyä, osan torjumme. Ja minusta tärkeä näkökulma liittyy sosiaalisiin kysymyksiin ja toisaalta täytyy muistaa toisiaisuusperiaate. Sehän on korostettu valkoisessa kirjassa. Meidän pitää keskittyä näihin kompromisseihin. Neuvottelen Fannikampin kanssa siitä, millä tavalla voimme laatia näitä kompromisseja. Ja myöskin voin sanoa, että että digitalisaatio, saatavuus, käytettävyys, älykäs liikenne, ne ovat hyviä asioita. Ja kuten sanoin, tärkeimpiä asioita ovat turvallisuus, matkustajaturvallisuus ja kuskien turvallisuus, tiedonjako ja lakien noudattaminen. Näiden yritysten on noudattava lakeja, mutta tämä on ehdottomasti asia, joka on varmistettava, EUn tasolla. Meillä pitää olla reilua kilpailua, sekin on tärkeä asia, ja tällä tarkoitan nyt tätä sosiaalista polkumyyntiä ja pääomapakoa. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavani Jens Niiselin. Kiitoksia. Ja lisää ruotsia tarjolla. Mielestäni kaksi tärkeää asiaa tämän aiheen tiimoilta ovat ne, jotka tulivat täällä jo mainittua. Ensinnäkin rakenteellinen epäarvo liikennealalla. Valkoisessa kirjassa tätä ei korosteta. Olen 20 vuotta sitten toiminut pormestarina aloitimme tämän työn ja olemme havainneet, että liikennepolitiikka on parantunut, suunnittelupolitiikka on parantunut ja, ja kansalaisilla on yhtäläisiä mahdollisuuksia. Mitä tulee sosiaaliseen ulottuvuuteen, monet tarkistukset, jotka ovat minun tai muiden tekemiä, niin, niin tarkoituksena on vain varmistaa tasaväkinen kilpailutilanne. Me emme voi hyväksyä sitä, että jotkut yritykset eivät noudata turvallisuuteen tai muihin lakeihin liittyviä määräyksiä ja sitten vielä hyötyvät tästä piittaamattomuudesta. Eli rehti kilpailu, oikeat työolosuhteet, ne ovat kaiken A ja O. Minä toivon, että komissio huomioi nämä kommentit. Ne, jotka haikailevat markkinoiden liberalisoimisen perään, niin voivat unohtaa haaveensa, mikäli tähän sosiaaliseen epätasa-arvoon emme puutu. Periaatteita tulisi soveltaa myöskin ilmailualalla. Ilmailualapakettikin on tulossa ja minä uskon, että me voisimme vielä tarkemmin ja konkreettisemmin keskustella näistä ilmailualan sosiaalisista kysymyksistä, jotta komissio tietää, mitä sitten pakettia työstettäessä kannattaisi huomioida. Kiitoksia. Presidentti. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten Van de Kamp hyvin totesi, valkoinen kirje ei ole mikään asetus tai direktiivi. Ja puheenjohtaja muistaa varmaan valkoisen kirjan 11 vuotta sitten, joka oli kuva tietystä ajasta ja se aika on mennyt ohi, monet asiat ovat muuttuneet. Jotkut unelmat ovat täyttyneet, joitakin vielä odottelemme. Ja meidän täytyy joka tapauksessa nyt tarkastella uudelleen tilannetta. Tässä on nyt paljon ajatuksia, tämmöinen mikään jäykkä järjestelmä ja meillä on hyvä esittelijä ja varmasti varjoesittelijät myöskin ovat hyvin mukana tässä työssä. Ja meidän kaikkien täytyy nyt katsoa, mikä on tilanne tällä hetkellä. Täytyy katsoa, mitä tarpeita on, mikä on mennyt hyvin, mikä huonosti ja millaisia tavoitteita meillä edelleen on. Nyt täytyy katsoa vähän tarkistuksista, en nyt puhu pitkään. Haluaisin vain sanoa, että tarkistukset ovat ehdotuksia ja niistä voidaan tehdä yhteensopivia toistensa kanssa. Mutta olen tehnyt tarkistuksia, jotka mielestäni olivat sopivia tähän tekstiin. Ja ottaisin tässä nyt esiin sen, että kun puhutaan tästä öljykysymyksestä, se nyt on vanha kysymys – sen käyttöä voidaan vähentää, mutta olemme kuitenkin edelleen riippuvaisia siitä. No sitten tieliikenteeseen liittyvä osuus on epätäydellinen. Meidän täytyy ottaa tässä esiin myöskin uusiutuvat energialähteet ja täytyy korostaa rajainfrastruktuureja. Muuten mm, tätä liikkuvuutta ei voida parantaa. Tästäkin puuttuu tiettyjä elementtejä ja täytyy myöskin ottaa huomioon alueiden kuuluvuus. Se pitää ottaa huomioon perussopimuksen mukaisesti. Ja sitten meidän täytyy ottaa esiin tasapaino eri liikennemuotojen välillä. Ja tässä halutaan nyt rangaista tätä tieliikennettä, ja tämä nyt on täysin hedelmätön lähestymistapa. No tietysti haluamme modernisuutta, mutta todellisuus on mikä on, Eli tieliikenne on edelleen keskeinen osa liikennettä. Ja sitten satamapalveluita pitää analysoida sillä tavalla, miten yritysten kilpailukykyä voidaan tätä kautta parantaa. Ja lopuksi. No Alppien onnettomuus herättää nyt kysymyksiä, eli täytyy miettiä, miten tehdään päätöksiä, jotka voivat vaikuttaa oikeilta, mutta sitten ne osoittautuvat täysin vääriksi. Eli meidän täytyy modernisoida tätäkin alaa. Tällä alalla on paljon tekemistä ja tässä valkoisessa kirjassa on hyviä asioita ja meidän täytyy kaikkien todellakin käsitellä näitä asioita ja miettiä tehokkuutta ja uuden aikaisuutta, kun ajatellaan kaikkia liikennemuotoja. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Bilbao. Sí, gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää kaikesta hänen tekemästään työstä näiden tarkistusten osalta. Ja en nyt lähde käymään läpi kaikkien tarkistusten yksityiskohtia, joita on esitetty. Tämä valkoinen kirja. No mehän olemme samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi tehdä selväksi useita asioita. Ensinnäkin meidän täytyy katsoa, millaisia ongelmia meillä on. Meidän täytyy selvästi katsoa niitä ongelmia, joita meillä on ollut aikaisemman valkoisen kirjan suhteen. Ja sitten yksi luku. Euroopassa on edelleen ongelmia, ja tämä ei ole kuitenkaan yhtä prosenttia nämä liikennemenot budjetista, ja meidän täytyy todellakin puuttua tähän ongelmaan. Ja toiseksi johdonmukaisuus. Valkoisessa kirjassa pitäisi pyytää johdonmukaisuutta kaikilta jäsenvaltioilta. Meidän täytyy toimia näin, eli täytyy jäsenvaltioiden vaatia, että ne noudattavat kaikkia asetuksia ja direktiivejä, joita ei ole pantu täytäntöön. Ja tämä on johtanut ongelmiin. Komissio on tästä puhunut ja meillähän on aiheita, joista nyt puhutaan kussakin valiokunnassa, kaikissa kokouksissa, kaikissa mietinnöissä, eli johdonmukaisuutta tarvitaan. Eli direktiivejä täytyy noudattaa, pitää noudattaa näitä Euroopan laajuisia verkkoja, Meillähän on tässä aikataulu, tästä on puhuttu jo paljon, ja jo vuonna 1994 on säädetty näitä säädöksiä, niitä ei ole kuitenkaan vielä pantu täytäntöön. Ja sitten yhteinen ilmatila, Galileo-verkosto. Meidän täytyy tässäkin olla johdonmukaisia, jotta saamme tämän hankkeen vietyä päätökseen. Komission jäsen kaksi viikkoa sitten esitteli 17 aloitetta, jotta voimme nyt puuttua tähän digitaalisten markkinoiden kysymykseen. Eli nämä mietinnöt ja hankkeet liittyvät toisiinsa ja meidän olla johdonmukaisia myöskin Galileon suhteen. Ja erityisesti meidän täytyy äh, noudattaa tätä neljättä rautatiepakettia, joka toivottavasti saadaan hyväksyttyä seuraavina kuukausina. Ja sitten sanoitte, että ei ole varaa, että jotkut ainoastaan keskittyvät näihin menoihin eivätkä tuloihin. No, mielestäni meillä täytyy olla tuloja, jotta pystymme panemaan näitä asioita täytäntöön, mutta myöskin meidän täytyy hyvin käyttää resursseja. Ja nyt on nähty se, että jäsenvaltiossa on ollut varoja, mutta niitä on käytetty todella surkealla tavalla. Siellä ei ole priorisoitu eurooppalaisia hankkeita, eli enemmän johdonmukaisuutta myöskin näihin menoihin. Ja lopuksi meidän täytyy tässä valkoisessa kirjassa nyt määritellä myöskin se, mikä on teollisuuden strateginen rooli meidän täytyy panostaa nyt uudelleen teollistamiseen tässä valkoisessa kirjassa. Ja myöskin meidän täytyy puhua näistä liikennemuotojen yhteensopivuudesta. Esittelijä on sen maininnut ja olemme täysin samaa mieltä siitä. Ja sitten laiva ja autoalaa ja ilmailualaa pitää edistää. Ja sitten nämä dronit, nämä miehittämättömät lennokit, se on asia, jota pitää vielä käsitellä. Eli me tarvitsemme resursseja innovaatioon ja tutkimukseen. Ja mielestäni meillä pitää olla selkeä päätös valkoisessa kirjassa tämä shift to rail kysymys. Meidän täytyy toimia päättäväisesti. Eli liikettä pitää siirtää siis rautateille. Tässä nyt ei ole viitattu siihen, että valkoisessa kirjassa täytyy tehdä selväksi myöskin se, että liikennemuotojen yhteenliittyvyys ja tutkimus täytyy mukauttaa niitä on mukautettava. Niiden täytyy olla kaikkien esimerkiksi vammaisten käytettävissä Euroopassa. Ja meillä pitää olla erityinen kappale liittyen myöskin koulutukseen. Jos me teemme asiat oikein, uudet työpaikat, joita saadaan aikaiseksi, niin ne vaativat erityyppistä koulutusta älykkääseen liikenteeseen tarvitaan erilaista koulutusta ja meillä pitäisi olla erityinen kappale liittyen näihin haasteisiin, joita meillä on, kun uudelleen jäsentelemme näitä kysymyksiä, jos me oikein toteutamme johdonmukaisesti näitä hankkeita. Ja meidän täytyy kouluttaa eurooppalaisia ihmisiä harmonisoidulla tavalla. Meillä pitää olla samat kriteerit kaikkialla, koska tämä helpottaisi myöskin liikkuvuutta. Ja lopuksi avoimuus. Meidän täytyy vaatia enemmän avoimuutta enemmän avoimuutta ja vielä enemmän avoimuutta, mitä tulee hankkeiden rahoitukseen ja miten näitä menettelyitä on toteutettu. Ja sitten lopuksi vielä yksityiskohdat ovat tärkeitä ja otan esille ainoastaan yhden tarkistuksen. Tarkistus 249. Komission ehdotuksessa on korostettu, että kaksi pyöräiset moottoriajoneuvot. No tein tarkistuksen, jossa puhuin kolmesta kolme pyöräisestä koska edellisellä lainsäädäntökaudella oli yksi yritys, innovatiivinen yritys, jossa oli nuoria töissä, ja he perustivat osuuskunnan, joka kehitti kolmepyöräisiä liikennevälineitä kaupunkikäyttöön, mutta niitä ei voitu hyväksyä, koska eurooppalaisessa säännössä ei sitä tunnustettu. Eli kun tässä puhutaan kaksipyöräisistä, niin se on nyt vanhentunut ja meidän täytyy ottaa mukaan muitakin käsitteitä, koska on hankkeita, jotka eivät nyt sovi yhteen näiden eurooppalaisten sääntöjen kanssa. Ja me olemme valmiita tekemään yhteistyötä ja todellakin kannustan teitä ja esittelijä, jotta he saavat aika hyviä tuloksia tämän mietinnön osalta. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavana Budalon. Merci. Äh. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle ja varjoesittelijöille tästä suuresta työstä. Yli 600 tarkistusta. Tämä on valtava työ, kun pyritään löytämään kompromisseja. Tämä kuitenkin osoittaa, kuinka dynaamisia ja innokkaita MEPit ovat tekemään hyviä ehdotuksia koskien eurooppalaista liikennepolitiikkaa. Minä haluaisin tuoda esille joitain tarkistuksia, joita Täällä käsiteltiin, jotka käsittelevät samoja kohtia tässä tekstissä liittyen siihen, että luodaan kunnolliset puitteet, että on todellakin harmoni yhteensovitettu liikennepolitiikka eurooppalaisella tasolla. Lisäksi oli kysymyksiä, jotka koskivat ESIR-rahoitusta, näitä eurooppalaisia puitteita ja tätä esirahoitusta, niin nämä ovat tärkeitä asioita. Me olemme sitä mieltä, että on luotava eurooppalaiset puitteet tieliikenteen tariffeille. Tämä on saatava Euroopan tason päätökseksi ja lisäksi meillä on tarkistus, jossa puhutaan erityisrahastosta, jotta voidaan rahoittaa julkista liikennettä. Me ymmärrämme, että tämä on merkittävä ulottuvuus, jonka on saatava omansa, oma paikkansa tämän valkoisen kirjan arvioinnissa nämä ovat sellaisia asioita, jotka voidaan helposti sisällystää tarkistuksiin, vaikkapa liittyen näihin kevyisiin moottoriliikenteisiin. Ja minä haluaisin myös puhua näistä tarkistuksista, joissa komissio mainitsee sen, että liikenteestä vähennetään hiilipäästöjä 30 prosenttia vuoden 2030 mennessä neuvosto, joka päättää uudesta ympäristö- ja energiapaketista, tulisi ottaa nämä asiat niin ikään huomioon. Olisi tärkeää, että komissio ottaa onkeensa nämä meidän ehdotukset, muun muassa se, että kaksinkertaistetaan julkisen liikenteen käyttöaste. Kiitos. Vim en tiedä, kritisoitko sinä vai hyväksyitkö vai puolsitko sinä tämän jalankulku- ja pyöräilykysymyksen. Sanoisin seuraavaa. On olemassa muun muassa velo, väyliä, mutta ne eivät kulje kuitenkaan kaupunkien halki. Ja jos me haluamme niitä tukea, niin se edellyttää, että ne kulkevat eri reittejä myöskin kaupunkien halki. Ja edellisessä valkoisessa kirjassa sanotta, sanottiin, että trans-eurooppalaisissa verkostoissa myöskin eurovelo-reittejä äh, tulisi tukea. Mitä tulee sitten taas jalankulkukysymykseen, niin mitään liikennemuotoa ei voida käyttää ilman, että jalkoja pitäisi käyttää. Jos autolla haluaa liikkua, niin kyllä autolle pitää vielä kävellä. Ja yleensä tämä pätee juuri kaupunkialueella ja sitä ei saada unohtaa. Ja jos ajatellaan tulevaisuuden liikennemuotoja, niin muistuttaisin Kööpenhaminista. Jos 20 vuotta sitten olisin sanonut, että Kööpenhaminassa yli puolet kulkevat näinä päiväinä käyttävät pyörää tai käyt, kulkevat jäljen. Eli 53 prosenttia Kööpenhaminassa työskentelevistä liikkuvat pyörillä. Se vähentää tietenkin teihin uppoavia rahoja, koska niitä ei tarvita juuri laisinkaan. Ja sitten Berliinistä löytyy niin sanottu kaupunkimoottoritie. Se on kaupungin halki kulkeva kuusikaistainen väylä ja sen rahoituksesta vastasi valtio eikä kaupunki. Ja esirahastossa sanotaan, että Brysselin kehätietä raha tuetaan, vaikka se ei liity mihinkään muuhun kuin tähänlaiseen kaupunkihankkeeseen, mutta esi rahoittaa sen sataprosenttisesti. Mutta heti kun halutaan vähärkäin rahaa pyöräliikenteen tukemiseen, niin sitten ei käy laisinkaan, vaan aina vedotaan toissijaisuusperiaatteeseen. Kun katsotaan pyöräilyturismiin, niin 44 miljardia euroa sitä kautta syntyy tulona. Ja myöskin risteilyalalla tulotaso on sama. Ja jos joku kaupunki sanoo, että kaupungin kannalta satamaa täytyy parantaa kahdella miljardilla investointipaketilla, mutta jos kaksi miljardia haluttaisiin pyöräliikenteen kehittämiseen, niin ei missään nimessä aivan liian suuri vaatimus, joten toivoisin, että huomioisit tämänkin seikan. Se kuuluu tähän kokonaisuuteen. Kukaan ei saa jäädä tämän hankkeen ulkopuolelle, mutta tiedän toki, että autoliikennettä tarvitaan myöskin jatkossa, mutta myöskin näitä muita liikennemuotoja, joten mitään liikennemuotoa ei saa jättää hankkeen ulkopuolelle, joten toivoisin, että huomioit tämän seikan. Seuraavana komission puolesta edustaja Onidi. Don't have the time, so I won't, uh... Kiitoksia, aikaa nyt ei ole, eli en nyt puhe tästä pyöräilystä kollegani käsittelee sitten näitä kaupunkikysymyksiä, mutta palaamme tähän tärkeään kysymykseen varmasti vielä. Ensinnäkin haluaisin kiittää tästä mietinnöstä. Se on hyvää työtä. Meidän mielestämme ajoitus on täydellinen, eli pitäkää tämä aikataulu tällaisena. Tarkistukset osoittavat, että jotkut teistä ovat korostaneet luovuutta, jota tässä valiokunnassa on, vaan myöskin sitoumusta liikkuvuuteen ja se on tärkeää. Me pidämme kaikki nämä asiat mielessä, eli on hyvä, että jatkamme keskusteluita, jotta voimme tehdä kompromisseja tietyistä sanamuodoista, mutta kaikki tämä materiaali on tarkasteltavamme. Muutama kohta. Kun sitten teillä on selvä kokous toinen kesäkuuta ja katsotte näitä tarkistuksia, teidän pitää lähettää selkeä viesti näiden ulkoisten kustannusten sisäistämisestä. Tämä on arkaluontoinen ja hyvin hankala kysymys. Meillä pitää olla selkeä poliittista tukea tälle. Sitten tieliikenne. Älkää nähkä sitä sellaisena asiana, joka olisi sosiaalikysymyksiä vastaan. Tieliikenne on tärkeä mahdollisuus meille kaikille osoittaa, että markkinat voidaan yhdistää sosiaalisiin säädöksiin ja tällä työllä voimme myöskin parantaa työolosuhteita tällä tärkeällä alalla. Ja komissio myöskin on puhunut tästä virastokysymyksestä. Kyse ei ole ainoastaan uudesta virastosta, se voi olla joku olemassa olevakin virasto, eikä siitä, että saadaan uusia toimivaltuuksia, vaan haluamme auttaa jäsenvaltioita saman aikaan parempaa työtä, mitä tulee täytäntöönpanoon, suunnittelemiseen. Tällä tavalla voimme sitten saada aikaan tehokasta ja oikeudenmukaista tieliikennettä. Ja sitten satamat eivät liity ainoastaan tähän satama-asetukseen. Nythän tilanne on parempi kuin aikaisemmin, mutta Satamat ovat äärimmäisen tärkeitä. Monet asiat liittyvät satamiin, eli ehkä tässäkin voitaisiin tuoda esiin uusia ajatuksia. Se on osa näitä TNT-verkostoja ja se pitäisi ottaa näiden keskusteluiden keskiöön, kun ajatellaan laajemmin liikennepolitiikkaa. Ja sitten kaupunkien osalta kaupungit täytyy muistaa ja meidän kaikkien täytyy muistaa toisiaisuuskysymykset. Kyse olisi siitä, tehdäänkö asioita kaupunkialueilla ja noudataanko toisiaisuusperiaatetta, vaan täytyy miettiä, että miten varmistetaan se, että kaikki mitä tehdään, otamme paremmin huomioon seuraamukset kaupunkien kannalta. Eli kyse on siitä, että valtavirtaistamme politiikkaa, jota kehitämme myöskin kaupunkiympäristössä. Ja tässäkin te olette vahvistaneet tätä integroitua kaupunkiympäristöä TNT-verkostojen osana. Ja toivottavasti jatkatte tätä työtä. Ja valkoisessa kirjassa nämä kaupunkikysymykset ovat kriittisiä. Ja sitten digitalisaatio. Jotkut teistä hyvin viittasivat siihen, mikä tuli esille digitaalisessa agendassa, ja tarvitsemme apuanne, jotta voimme miettiä painopistealueita Edessämme on valtavia haasteita. Kyse on yhteentoimivuudesta, sehän tuli jo hyvin esille. Ja toiseksi meidän pitäisi paremmin ymmärtää, millä tavalla voidaan vastata uusiin kysymyksiin automaatioon ja jaettuun talouteen, joukkoliikenteeseen. Meidän täytyy miettiä tätä uuden teknologian näkökulmasta. Ja lopuksi digitalisointi liittyy tiedon saatavuuteen ja tässäkin asiassa tarvitsemme teiltä paljon tukea, koska eri liikennesektorilla on tämän suhteen hyvin paljon vastahakoisuutta. Kiitos. Paljon kiitoksia. Nyt vielä Vin van der Kamp. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Kiitokset näistä hyödyllisistä kommenteista. Myönnettäköön, että esimerkiksi kollega de Grandis viittasi kompromissitarkistuksiin, joita hän ei ole vielä edes voinut nähdä, koska niistä neuvoteltiin vielä eilen. Ja kuitenkin hän osasi jo sanoa jotain näistä kompromissitarkistuksista. No, viilaustyö on vielä kesken, joten aika yllättävää, että hän osaa viitata jo tällaisiinkin teksteihin. Mutta tietenkin hyvä, että yhteydet pelaavat valiokunnan sisällä. Mitä tulee sitten kävelemiseen ja pyöräilemiseen? Tämä on periaatteellinen kysymys. Kysyitte, että kritisoinko asiaa vaiko pidinkö sitä hyvänä asiana, niin sanottakoon, että se oli positiivista kritiikkiä. Silloin jos lähden kotoa autolle, tiedät, että minulla ei ole autoa, mutta jos kulkisin autolle, niin kulkisin jalan. Mutta onko se eurooppalaisiin toimivaltuuksiin kysy, liittyvä asia? Meidän täytyy tarkkaan pohtia, niin kuin kollega Odinitikin totesi, mitä, niin mitä tulee Brysselin liikenteeseen, en siitä lähde liikkeelle. Se on kyllä todellakin sekava hanke. Näistä asioista päätetään aivan muualla tässä ihan lähimaastossa, mutta jos puhutaan kaupunkiliikenteen kaksinkertaistamisesta julkisen liikenteen osalta, kollega oli niitä totesi, että tämä on tärkeä asia, mutta mitä tulee kävelemiseen ja pyöräilemiseen, minä en usko, että meidän kannattaa siihen puuttua, mitä tulee sitten näihin vaellusväyliin tai kulkuväyliin, sen pointin kyllä ymmärsin. No, keskustelut jatkuvat kompromissitarkistusten tiimoilta vielä asiaan palataan. Kiitokset myöskin kollega Kostikselle. Me tulemme sitten tiedottamaan teille, miten neuvottelut ovat edenneet. Kiitoksia. Niin, minäkin vielä kerran kiitän esittelijää ja varjoesittelijöitä ja toivotan teille onnea ja menestystä jatko töitä silmällä pitäen. Näin pääsemme eteenpäin kestävään kaupunkiliikenteeseen. Esittelijänä toimii Karima Delli. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Liikkuvuus, urbanisoituminen eivät ole tavoitteita. Liikkuvuuden tulisi olla oikeus kaikille eurooppalaisille kansalaisille – 80 prosenttia eurooppalaisista asuvat pian kaupungissa ja liikkuvuuden tulisi suosia sitä, että kaikilla, myös liikuntavammaisilla, on pääsy kouluun, pääsy työpaikoille, pääsy harrastuksiin, vapaa-ajan viettämiseen, mutta tällä hetkellä eurooppalaista liikkuvuutta pidetään ongelmana ihmiset ovat, eivät valitsemansa liikkuvuuden vankeina, vaan he, heidät on alistettu autojen käytölle. Ja tämä riippuvuus on kerrassaan järjetön, sillä 50 prosenttia eri matkoista kaupunkiympäristössä ovat alle 5, 5 kilometriä meidän olisi siirrettävä liikkumista kaupungin sisällä kohti kestävämpää, kestävämpiä liikennemuotoja, jotta voimme vastata tähän kenties suurimpaan haasteeseen, jota kohtaamme. Il, ilmasto on merkittävä ongelma. Liikenne on lisännyt päästöjään 30 prosenttia vuodesta 90-luvun, kun teollisuus ja maatalous ovat näitä päästöjä vähentäneet. Tieliikenne vastaa suurimmasta osasta kasvusta. Kestävyyden aikaansaaminen on tärkeä osa sitä, että Euroopan unioni voi vähentää päästöjä, kuten se on luvannut vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi terveyteen liittyvä ongelma on todellinen. Eurooppalaiset suuret kaupungit elävät saastepiikkien tahdittamana. 500 000 kuolemaa vuodessa johtuu pienhiukkasista, jotka ovat peräisin dieselmoottoreista. Olen pahoillani. Euroopan unioni ja jäsenvaltioiden tulee kantaa vastuunsa. Meillä ei ole enää aikaa odotella. Myös YK on tämän tuonut esille. Autojen aiheuttamat saasteet – tulevat olemaan vuonna 2050 ensimmäinen kuolinsyy maailmassa. Kolmas haaste, joka meillä on, on se, että voidaan taata turvallinen, turvalliset olosuhteet liikenteessä matkaaville 30 prosenttia kuolemista – joita tieliikenteessä on, aiheutuu no, tapahtuvat kaupungissa. Liian moni kaupunkilainen omistaa suuren osan ajastaan ja varoistaan liikenteelle. Monilla ei ole pääsyä eri liikennemuotoihin. Otan esimerkin kotimastani Ranskasta. Ranskassa on kahdeksan miljoonaa kansalaista, jotka eivät pääse nauttimaan kestävästä liikkuvuudesta kaupunkialueella. Nyt olemme luomassa uutta ilmiötä, energia, prekariteetti oli eräs asia ja nyt tämä mietintö tuo esille nämä liikkuvuuden suhteen prekaarissa tilanteessa olevat ihmiset. On erittäin tärkeää, että kaikki liikennöintimuodot – ajatellaan ja suunnitellaan kestävyyden kautta. Tämä vaatii sitä, että tutkitaan jatkuvasti ympäristö-, sosiaali- ja taloudellisia vaikutuksia, joita eri liikennöintivälineillä on. Ja lisäksi on kiinnitettävä huomiota nyky sukupolvien ja tulevien sukupolvien tarpeisiin. Meidän on toimittava ennakoivasti. Meidän tulee tämän mietinnön avulla suunnitella tuleva maailma – ei 50 vuoden päähän, vaan 15-20 vuoden päähän. Näin on suunniteltava liikennepolitiikka. EUlla tulee olla kunnianhimoinen liikennepolitiikka. Sen tulee olla myös ympäristöpolitiikan keskiössä. Paikallisviranomaisten tulee myös asettaa energiatehokkuus urbaanin liikkuvuuden osaksi ja meidän tulee mahdollisimman nopeasti laatia lainsäädäntöpaketti, jonka nimeksi tulee ilmastoliikennepolitiikka siten, että saadaan luotua sitovia kasvihuonekaasupäästöjä, päästöalennuksia siten, että voimme rohkaista paikallisviranomaisia poistamaan dieselkulkuneuvot vuoteen 2020 mennessä – että fossiiliset poistoaineet saadaan poistettua pysyvästi vuoden 2050 mennessä. Näiden ennakkoehtojen tulee määritellä se, että käytetään kaupunkiliikkumisessa ei-fossiilisia polttoaineita, ja tämä on vietävä läpi, jotta Eurooppa voi viedä läpi sitoumuksensa liittyen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen eri liikkuvuussuunnitelmissa. Nämä on kiinnitte, tähän on kiinnitettävä huomiota. Öö, oli kyseessä sitten mikä liikennemuoto tahansa. Minä olen sitä mieltä, että pyörän kätä olisi kaksinkertaistettava vuoteen 2025 mennessä kaupunkiympäristössä ja lisäksi olisi yhdistettävä eri julkisten liikennöintivälineiden muotoja. Nämä intermodaaliset liikennöintimuodot eivät ole vielä riittävän kestäviä. Meidän on ehdollistettava kaupunkiliikkuminen siihen, että paikalliset viranomaiset luovat kestäviä kaupunkiliikennöinnin suunnitelmia. Viranomaisten tulee todellakin suunnitella toiminta siten, että kansalainen on näiden strategioiden keskiössä. Nämä ovat vipuvälineitä siihen, että unioni voi saavuttaa kasvihuonekaasupäästövähennystavoitteet ja että voidaan vähentää myös onnettomuuksia. On tärkeää, että tätä asiaa pohditaan eteenpäin, mutta lisäksi on pohdittava nopeutta. Nopea liikkuminen on tarpeellista ja me pyydänkin, että jäsenvaltiot ja paikallisviranomaiset – suunnittelisivat 30 kilometrin nopeusrajoituksen, jotta autot olisivat yhteensovitettavissa hiljaisempiin, ei niin nopeisiin liikennöintivälineisiin. Minä pyydänkin, että suunnitellaan eurooppalainen rahtistrategia siten, että rahti ei kulkisi niin monta kilometriä, urbaani, vihreä liikennepolitiikka on perustavanlaatuisen tärkeää. Lisäksi on käytettävä sähkörekkoja, sähköbusseja, rahtien kuljetettava laivateitse, pyörillä. Ja jotta saadaan aikaiseksi kestävä kaupunkiliikennepolitiikka, niin on myös puhuttava investoinneista – Tämähän on solmukohta tässä asiassa. Investointien suhteen liikkuvuus tarvitsee laadukkaita investointeja, sillä se on yleishyödyllinen palvelu. Ja liian monet eurooppalaiset maat kärsivät liian vanhoista kalliista infrastruktuureista, joten minä ehdotan, että 50 prosenttia euro vinjetin tuloista määrättäisiin näihin investointeihin. Ja kaupunkiliikenneinfrastruktuureihin on panostettava muutenkin merkittävästi. Komission on katsottava nopeasti tätä 20 prosenttia eurooppalaisista rahastoista, kohesiorahastot, rahastot tai muut rahastot, siten, että näin panostettaisiin kestävän urbaanin liikkuvuuteen. Minä pyydän, että komissio strategisten investointirahastojen avulla muun muassa tukisi tutkimusta. Minä olen tyytyväinen, että tänä aamuna sain selville, että Juncker-ohjelmaan saadaan tämä pieni yhteys, ja kiitänkin, että esittelijät puolustivat kaupunkiliikkumista. Tämä on todellinen vipu tälle vaalikaudelle. Me, tämä mahdollisuus meille luoda side kansalaisiin, sillä kaikkien tulee liikkua. Liikkuvuus on konkreettinen tarve kaikille. Tämän tyyppiset hankkeet saavat ihmiset, saa meidät yhdistämään toimintamme kansalaisiin. ketä varjoesittelijöitä. Tämä mietinnön työstäminen jatkuu tulevina viikkoina. Meidän tehtävä on välittää viesti mietinnön avulla siten, että tämä vastaa niitä odotuksia, joita eri sektorilla on mietintöä kohtaan. Minä haluan, että tämä vastaa myös kansalaisten odotuksiin ja Tämän tyyppistä reaktiota on odotettu. Minä kiitän teitä teidän kommenteista ja huomioista. Paljon kiitoksia varjoesittelyiden lisäksi Schmidt, Monte, Lukashevska, Koch ja Lund ja minä. Ja sieltä vielä yksi. No niin, Henna Virkkunen ensimmäisenä. Yes, thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kuten esittelijä totesi, kaupungistuminen on suuntaus, joka tekee tästä aina vain suurimman haasteen ja me olemme tehneet yhteistyötä esittelijän kanssa jo aikaisemmin ja voin sanoa, että meidän kommenttimme eivät kyllä vielä näy tässä mietitön luonnoksessa. Monet asiat ovat sellaisia, joita en voi hyväksyä, esimerkiksi mahdollisuus ilmaiseen julkiseen liikenteeseen tai kaupunkien autovapaaksi tekeminen. Sellaisia asioita en voi hyväksyä. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä ja toivottavasti sitä kautta saamme yhteisen mietinnön aikaiseksi. Kolme asiaa haluaisin ottaa esille jotka toivottavasti näkyvät myöskin loppumietinnössä. Ensinnäkin kaupunkisuunnittelun rooli. Me toivoimme, että maankäyttöasia näkyisi selkeämmin tässä tekstissä. Tiedämme, että maankäytön suunnittelu on erittäin tärkeässä asemassa, jos halutaan juoheasti toimivia palveluita tarjoattavan ja ratkaisut ovat pidemmän aikavälin ratkaisuja. Ne vaikuttavat myöskin liikennemääriin, sen jakautumiseen sekä turvallisuuteen että myöskin eri liikennemuotojen asemaan. Esittelijä kyllä korostaa muun muassa kävelyä ja pyöräilyä, mutta me tiedämme, että jos näitä nämä kaksi noteerataan jo suunnittelun alkuvaiheessa, niin on hyvin todennäköistä, että niitä käytetään myöskin Samalla haluamme myöskin muistaa autot, sillä autoja tarvitaan myös jatkossa kaupunkialueella. Ja toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, liittyy innovatiivisiin ja älykäisiin teknologioihin. Silloin kun käytetään innovatiivisia tai älykäitä järjestelmiä, niin tehokkuus ja turvallisuus paranee ja ympäristöystävällisyys korostuu kuluttajilla on tietoa reaaliaikaisesti eri mahdollisuuksista ja näitä infrastruktuureja käytetään tehokkaammin hyväksi. Ongelmia ei ratkaista uutta infrastruktuuria luomalla, tietenkin sitäkin tarvitaan, mutta on tärkeää varmistaa, että olemassa olevia rakenteita käytetään älykkäämmin tulevaisuudessa. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa – Ja tärkeää on myöskin, että palvelut toimivat hyvin yhteen. Me olemme nähneet, että eri liikkeiden muotojen pitäisi pyrkiä juuri vähän päästöisyyteen, mutta yhtä lailla tärkeää on, että pyrimme teknologian neutraaliin lähestymistapaan. Eli meidän ei tulisi korostaa vain yhtä tai paria ratkaisumallia, sillä vähäpäästöisyyteen voidaan päästä eri ratkaisumalleja käyttäen, eli teknologian neutraalisuus on tärkeä. Sitten kolmas asia, innovatiivisuus ja digitalisoituminen. Sitä kautta tarjoutuu varmaan uusia mahdollisuuksia liikenteelle. Uudet teknologiat antavat mahdollisuuden käyttäjille proaktiivisempaan toimintaan ja tiedon tarjoajiin tiedot liikenteestä, rakenteesta ja muista asioista luovat pohjan todellisille liikennepalveluille. Me haluamme siis korjastaa digitalisointia liikennealla, sillä juuri kaupunkiliikenteen puolella tällä voisi olla keskeinen rooli. Herra puheenjohtaja, arvoisa esittelijä, nämä kolme asiaa halusin tässä vaiheessa ottaa esille. Me olemme esittäneet lukuisia tarkistuksia ja toivottavasti tältä pohjalta voimme jatkaa keskusteluja ja löytää yhteisen ratkaisumallin. Paljon kiitoksia. Seuraavana Lucy Anderson. Thank you, Chair, and... Kiitoksia. Kiitos kaikille, jotka olet mukana mietinnön laatimisessa. Tämä oli erinomainen kokemus, kun olen tehnyt yhteistyötä Delin ja varjosideiden kanssa – ja sosialistikollegoiden kanssa. Ja minulle on tullut selväksi, kuinka paljon nyt on korostettu tässä valiokunnassa sitä, että meidän täytyy nyt jotain kunnollista saada aikaiseksi kaupunkiliikkuvuuden osalta. Tästä on puhuttu jo hyvin pitkään. Ja Karima on täysin oikeassa, kun hän otti esille sen, mikä on tärkeintä, eli investoinnit ja investointeja puuttuu valtavasti tältä alalta. Eli meidän kannaltamme tämä on kaikkein tärkein kysymys tässä mietinnössä. Komission tutkimukset myöskin osoittavat, kuinka merkittävä asia tämä on vuoden 2014 jälkeen, kun puhutaan näistä tukikysymyksistä ja että sieltä puuttuu 25 miljardia Euroopasta. Tämä heijastelee sitä keskustelua, eilen käytiin erityisesti koska 80 prosenttia EUn bruttokansantuotteesta syntyy lähinnä kaupungeissa, 80 prosenttia ihmisistä asuu pian kaupungeissa, ja ilmastonmuutos kysymysten takia, jotka tulivat myöskin esille, ja mehän keskustelemme tästä uudelleen sitten, kun meillä on ilmastonmuutos mietitty myöhemmin. Eli kasvihuonepäästöt ovat lisääntyneet liikenteessä ja muilla alueilla on tehty edistystä, mutta tässä ei 25 prosenttia päästöistä tulee kaupunkiliikenteestä. Eli kaupunkien tilannetta ei voi jättää huomiotta. Ymmärrän kyllä EPPtä ja että he eivät, heillä on tällainen autoja myöntävä, auton myönteinen kanta, mutta meidän täytyy katsoa kuitenkin näitä ilmastonmuutoskysymyksiä ja autoja ja saastetta. Ja tämä ei koske vain autoja, vaan muitakin liikennevälineitä. Ja myöskin terveyskysymykset, niitäkin on korostettu, eli ilma, ilmansaasteet ja muut kysymykset, tieturvallisuus, vammaiset, jalankulkijoiden oikeudet. Eli meillä välttämättä ei olisi tällaista vahvaa lähestymistapaa. Me olemme samaa mieltä tästä että pitää priorisoida jalankulkua ja pyöräilyä, mutta emme ole ihan samaa mieltä tästä sanamuodosta, joka nyt on tässä luonnoksessa. Eli sen halusin vielä ottaa esille. Ja varmasti haluamme vahvistaa mietintöä erityisesti sen osalta, mitä on sanottu tieturvallisuudesta. Ja kielot eivät välttämättä ole vastaus, mutta 73 prosenttia Euroopan kansalaiset sanovat, että tieturvallisuus on ongelma kaupungeissa. Me tiedämme omasta kokemuksestamme, että kun on pitkiä ajoneuvoja teillä saman aikaan kuin jalankulkijat ja pyöräilijät, niin se on hyvin vaarallinen ongelma. Eli tätä ei voida nyt vain unohtaa tässä mietinnössä. Ja sosiaalisten demokraattien puolesta sanoisimme vielä paljon enemmän näistä asioista tarkistuksista liittyen osallistuvuuteen, työpaikkoihin, sosiaaliseen vuoropuheluun. Meidän täytyy kannustaa myöskin työntekijöitä tällä alalla, erityisesti kaupungeissa. Ja julkinen liikenne on erittäin tärkeää ja työntekijät tällä alalla ovat hyvin tärkeitä. 1,2 miljoonaa työpaikkaa Euroopassa liittyvät suoraan kaupunkien julkiseen liikenteeseen. Ja kun palataan siihen, mitä Claudia sanoi tästä sosiaalisesta ulottuvuudesta, se täytyy ottaa mukaan tähän mietintöön. Olen samaa mieltä siitä, mitä sanottiin maankäytöstä. Se on äärimmäisen tärkeää, kun mietitään kaupunkiliikkuvuutta. Meidän täytyy kunnolla miettiä maankäyttökysymyksiä ja sitten älyteknologia voi saada aikaan suuria muutoksia, mutta älyteknologia ei ole vastaus kuitenkaan kaikkeen. Meillä pitää olla investointeja ja kunnollisia suunnitelmia. Se on osa ratkaisua, mutta ei siitä koskaan tule koko ratkaisua. Ja sitten vielä jos puhutaan tästä tasapainosta, rahtajahan pitää edelleen kuljettaa kaupunkeihin ja olen samaa mieltä esittelen kanssa tästä kestävästä rahtiliikenteestä. Ja sitten vammaisten oikeudet pitää ehdottomasti ottaa mukaan. Ja täytyy muistaa, että kaupunkimme ovat niin erilaisia, ja alueiden komitea on puhunut tästä jo monta kertaa. Kaupungit ovat hyvin erilaisia, Etelä, Pohjoinen, Itä, Länsi-Eurooppa, siellä on erilaisia ongelmia ja meidän täytyy nyt saada aikaan mietintö, jossa otetaan huomioon kaikki nämä asiat. Joillain alueillahan tämä kaupunkien levittäytyminen se tekee vaikeammaksi luoda kestävää kaupunkiliikenneverkostoa, koska silloin täytyy ottaa huomioon myöskin köyhyys ja tämä kuilu köyhien ja rikkaiden välillä kaupungeissa – Eli tämä on nyt yhteenveto näistä asioista, mutta tiedämme, että kollegani haluavat lisätä ja laajentaa vielä joitain näitä kysymyksiä. Dennis. Kiitos. Seuraava Tosnovski. Děkuji, pane předsedo, děkuji eh, paní zpravodajce za... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esittelijälle tämän mietinnön esittelemisestä. Olen tsekkiläisen suurkaupungin entinen kaupunginjohtaja ja metropolialueen kuvernööri. Minä vastasin vuosina aikana kaupunkiliikenteestä ja minä olen sitä mieltä, että meidän tulisi olla realistisia. Monet, äh, tai ainakin jotkut tekijät äh, ovat äh, liotellusti tulevaisuuteen suuntautuneita. Emme tiedä, mitä 30 vuoden päästä tapahtuu, mitä uudet teknologiat tuovat tullessaan. On vaikea ennakoida tulevaa. Olen sitä mieltä, että kussakin kaupunkiympäristössä kullakin kaupungilla on omat erityismaantieteelliset, väestölliset, ilmastolliset erityispiirteensä, joten ei ole olemassa yhden koon mallia, joka sopisi kaikille kaupungeille, ja tässä meidän pitääkin kiinnittää huomiota subsidiariteettiperiaatteeseen. Ei ole olemassa mallia, joka sopisi kaikille, kuten omat kokemukseni vuosien saatossa ovat osoittaneet. Mikäli halutaan nähdä, mitkä ovat nämä eri liikennöintimuodon hierarkiat, niin kuten esittely pyrkii tekemään, tässä pyritään kieltämään tietyn tyyppisiä ajoneuvoja kaupungeissa, vaikka me tiedä, miten asiat tulevat kehittymään. Ei ole järkevää, että kaikissa paikoissa olisi ilm, jalankulkija-alueita ja että kaikkialla olisi pelkästään pyörille varattuja alueita. Ne eivät sovi kerta kaikkiaan kaikkialle. Jalankulku ja pyörän käyttäjille on varattu, niihin näihin on investoitu jo paljon, eivätkä ne ole aina toimineet. On katsotaan, miten teknologia kehittyy, on katsotaan, miten vaihtoehtoiset polttoaineet kehittyvät. Näkisin, että tässä mietinnössä pyritään kuitenkin suosimaan sähköä energialähteenä, ja minä olen varma, että tämä on järkevää, sillä sähkö sähköllä on myös Sähkönkäytöllä on myös seurauksia, pitää vahvistaa sähköverkkoja. Tämä on vaikeaa, varsinkin kaupungissa ja metropolialueilla ei ole aina järkevää vahvistaa sähköverkkoa. On myös muita vaihtoehtoja, joita kaavaillaan. Puhuin tästä varjoesittelijöille. Puhutaan vaihtoehtoisista energialähteistä, joita, joita voitaisiin käyttää. Ja minä uskon, että näitä uusia teknologioita on tuettava, joilla ei ole niin ympäristöä saastuttava vaikutus. On myös tärkeää, että tuetaan kaupunkiliikennettä, mutta ei pidä varata tiettyjä varoja, Euroopan unionin varoja tähän tarkoituksen lisäksi. Olen sitä mieltä, että mikäli käyttää liikennöintivälineitä, näitä rahastoja liikennöintivälineisiin, niin se on hyvä asia, mutta ei niitä pidä korvamerkitä. Minä kiitän hyvästä yhteistyöstä ja minä olen ilolla mukana varjoesittelijöiden tulevissa keskusteluissa. Kiitos. Seuraavana edustaja Miltenburg. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Puhun hollantia. Hollantilaisethan ovat tunnettua pyöräilykansaa. Kaupungit ovat täynnä pyöräilijöitä. Kiitokset esittelijöille näistä töistä. Me olemme varmaankin samaa mieltä sen suhteen, että me haluamme saada aikaiseksi todellakin kestävän ja kestävän kaupunkiliikenteen, mutta kriittisesti kommentoisin kuulemaamme tätä subsidiariteettikysymystä. Esittelijän täytyy löytää tällainen todellakin herkkä tasapaino, kuin nuorella tanssia hän joutuu liikkumaan. Eli meidän täytyy todellakin muistaa monia kysymyksiä. Pari huomiota. Ensinnäkin tähän kestävään kaupunkiliikenteeseen liittyvät suunnitelmat SUMP. Ne ovat tärkeitä, mutta se ei ole itseisarvo, vaan sitä tulee käyttää hyväksi välineenä. Ja mitä tulee sitten hienojen suunnitelmien rahoittamis, rahoittamiseen, tarkoituksena ei ole vain ainoastaan tämän rahoitusmahdollisuuden käyttäminen, kun valta on olemassa, vaan yritetään huomioida eri kaupunkien, alueiden ja kuntien tarpeet ja toimintamahdollisuudet. Joissakin, joissakin, joillakin alueilla ja joissakin maissa tarvitaan ö, maan tasolla tapahtuvaa johtajuutta, toisaalta taas niin kuin meillä päin niin se on alueellinen toimivalta kysymys. Me tarvitsemme kestävää toimintaa ja se edellyttää eurooppalaista rahoitustakin, joten tämäkin täytyy pitää mielessä. Toinen kriittinen huomioni liittyy juuri siihen, että pitäisikö kaup- kestävä kaupunkiliikenne huomioida CEF ja TNT. Tietenkin kaupunkiliikenneverkostot pitää nivoa TNT-verkostoon, mutta me olemme kuulleet että ehkä F, esiriin liittyen hyväksytään uusi kompromissi, jonka kautta vielä enemmän rahaa otetaan CEFstä, jossa ei ole muutenkaan hirveästi rahaa. Joten meidän täytyy katsoa, että laajat eurooppalaiset infrastruktuurihankkeet toimivat. Ja jos me keskitymme liian pieniin ja liian moniin hankkeisiin, niin sitten tästä tulee vain pelkkä tilkka, tilkkutäkki. Meidän ei pitäisi tässä ajaa tietynlaista hierarkiaa kaupunkiliikenne alalla käytettävistä liikennemuodoista. Meidän ei pitäisi myöskään määrätä mistään maksimin nopeudesta, koska se jarruttaa kaupunkiliikenteen kehittymistä. Eli tällainen yksi kaikille sopiva järjestelmä ei toimi. Me tarvitsemme räätälöityjä ratkaisuja. Meidän täytyy positiivisella tavalla hyödyntää olevassa olevia ratkaisumalleja, tarjota niitä niille, jotka niitä käyttävät ja tarvitsevat. Oma kaup- kotikaupunkini, siellä on päätetty juuri puoltaa ju- mainittua pyöräliikennettä, ja on hienoa, että tällaisia hankkeita voidaan rahoittaa Mutta mikä ettei yhtä lailla järkevää ole tarjota ö, vapaita kul- kulkuväyliä busseille. Eli meidän tulee tasapainoisesti tukea ja auttaa kaikkia liikennemuotoja. Ei pitäisi rakentaa minkälaista hierarkiaa. Mutta me tarvitsemme kaupunkiliikenteessä älykkyyttä, niin kuin on sanottu. ITS-järjestelmä siitä puhutaan ikään kuin se olisi vain ja ainoastaan äh, älykäs liikennemuoto, vaan me tarvitsemme nyt ITSS-järjestelmän, eli todellakin, että tämä liikennemuoto olisi älykäs juuri kaupunkialueella. Mutta kaikki tarvitsee rahaa, myöskin eurooppalaista rahaa tarvitaan tässä yhteydessä. Olen hiukan äh, tyytymätön siihen, että Junckerin suunnitelman mukaan horisontti 2020 välinettä surkastutetaan. Me voisimme panostaa myöskin tutkimukseen ja kehitystyöhön yhteenlinkitettyihin tietoväylien kautta yhteenlinkitettyihin ajoneuvoihin, mutta siihen tarvitaan tutkimus työtä ja tutkimustyö tarvitsee tutkimusvaroja, mutta niitä ei näytä olevan hirveästi käytettävissä. Mutta toivoisin, että tämänkin tyyppiset asiat huomioitaisiin tässä tekstissä, jotta saadaan aikaiseksi älykkäitä ratkaisumalleja. Silloin me todellakin voimme huolehtia siitä, että ne käyttäjät voivat nauttia loppujen lopuksi myöskin näistä ratkaisuista. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia raportööri Delli. Meillä on nyt aika vakavan pohdinnan ja mietinnän paikka parlamentin ja, ja valiokunnan sisällä, että me löydämme sellaisen kokonaisuuden, sellaisen raportin, jossa me toimimme niin, että meillä ei ole pelkästään kieltoja, rajoituksia ja regulaatiota, vaan meillä on myös kevyempiä toimia, vaihtoehtoja. Meillä on joukkoliikenteen kehittämistä, matkaketjujen suunnittelua, lippujärjestelmien edistämistä, älyliikenteen kehittämistä sekä autoilijoiden että muiden liikkujien näkökulmasta. Meillä on huomioituna erilaiset liikennemuodot ja nähdään niin, että mennään myös kannusteilla parempaan ja liikennettä kehittävämpään suuntaan. Tuskin meistä kukaan kieltää, etteivät ilmasto- ja ilmanlaatu kysymykset olisi tärkeitä ja tarvitsisi toimia, mutta millä tavalla me toimimme ja miten me löydämme sen kokonaisbalanssin, niin se on nyt tärkeää saada tässä raportissa yhteisen kannanoton alle. Meidän on kyettävä kehittämään kaupunkisuunnittelua, koko eurooppalaista kaupunkisuunnittelua ja lähdettävä siihen työhön kaikki hallinnon rajat ylittäen. Mutta uskon, että kun me löydetään se balanssi, sellainen tasapaino, joissa me haetaan ratkaisuja sekä kannusteiden että positiivisten lähtökohtien kautta, niin me saadaan ne ratkaisut käytäntöön paljon nopeammin kuin pelkästään kieltojen, rajoitusten ja, ja erilaisen regulaation kautta. Ja toivoisin, että me pystyisimme nostamaan tässä raportissa keskusteluun myös sen asian, että miten järjestelmää Euroopan laajuisesti voidaan kehittää niin, ettei ihmisten ole pakko turvautua pelkästään omaan autoon, yksityisautoiluun. Ja se, että miten me voimme vaikuttaa siihen, että ihmisten liikkumisen tarve vähenee. Ei ole pakko liikkua kaiken vuoksi. Meidän on pystyttävä huomioimaan myös se, että erilaisissa kansallisvaltioissa on hyvin erilaisia kaupunkeja, hyvin erilaisia alueita ja seutuja, jotka tarvitsevat omanlaisiaan räätälöityjä ratkaisumalleja. Ja sen vuoksi toivon, että me nyt yhdessä raportöörin kanssa, varjoraportöörit katsotaan ja haetaan sellaista ratkaisua, jossa on mukana kepin lisäksi myös porkkanoita. Kiitos. Tack gode. Eh, ja seuraava edustaja. Minä olen jopa sinun lastuskasyö elämät liiv. Kuten tiedätte, itse olen ollut rekkakuski koko elämäni. olen harvaan asutusta maasta, Eli meillä oikeastaan ei ole kovin paljon vaihtoehtoja tieliikenteelle. On, Ruotsissa on esitetty ajatuksia siitä, miten voitaisiin edistää raideliikennettä, mutta käytännön syystä se nyt ei ole kovin soveltuva rahtiliikenteeseen. Nyt puhutaan 15 tonnin rahdeista – se on keskiarvo näille kuljetuksille. Eli miten käytännössä tällaisia rahteja voidaan siirtää polkupyörille tai raiteille tai linja-autoihin. Eli mitä täytyy miettiä ihan käytännöllisesti näitä asioita. Tietysti prioriteetti on annettava kunnianhimoisille ajatuksille, mutta meidän täytyy ottaa kuitenkin todellisuuskin huomioon. meidän pitää tehdä lisätutkimusta vaihtoehtoisista polttoaineista, jotta voidaan kuljettaa rahtia teillä ilman, että rasitetaan ympäristöä enempää. Ehkä päästään sopun siitä, miten voidaan helpottaa ruuhkia. Ehkä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi yöaikoja päivän sijaan, jotta voitaisiin helpottaa ruuhkia sitten polkupyörät, se on hyvä ajatus, mutta käytännön esimerkki Ruotsista pyöräily talvella, kun on miinus 10 astetta ja 10 senttiä lunta, ei se oikein toimi. Ja pyöräilijät ovat hyvin haavoittuvaisia, jos heillä ei ole omia pyöräteitä. Eli kannattaa muistaa nämä asiat. Meidän täytyy miettiä vaihtoehtoisia polttoaineita, biokaasua käytetään tällä hetkellä linja-autoissa. Ja meillä on myöskin polkupyöräliikennettä Ruotsissa kesällä, mutta ilmastosyistä se ei ole mahdollista ympäri vuoden. Meidän on mietittävä tutkimusta jota asiasta on tehty, ja tulevaisuudessa meidän pitäisi ainakin pyrkiä siihen, että suojellaan kaupunkialueita käyttämällä sähköistä liikennettä. Tulevaisuudessa näitä asioita tulee tutkia. Nythän mietitään autoja ja kuorma-autoja ja kaupunkien ruuhkia, mutta samanaikaisesti on tärkeää, että sähkön tuotanto olisi ympäristöystävällistä. Meillä on paljon hiilivoimaloita tällä hetkellä, eli meidän täytyy tutkia enemmän tätä alaa ja tehdä sähkön tuotannosta ympäristöystävällisempää. Kiitos. Danke sehr. Da wir in Zeitnot sind... Kiitoksia. Aika rientää, eli minun täytyy rajoittaa nyt puheenvuorot kahteen minuuttiin ja ensimmäisenä Claudia Schmidt. Kiitoksia, puhun lyhyesti. Haluaisin kiittää ensinnäkin tästä mietinnöstä. Tässä on käsitelty tärkeitä asioita. Tässä on puhuttu ilmastosta, valkoisen kirjan tavoitteista, tilastoista ja sitten meidän täytyy löytää kestäviä ratkaisuja ja olen tietenkin näiden asioiden kannalla ja meillähän pitäisi olla EU-strategia pyöräilyn osalta – itse tulee itävaltalaisesta kaupungista, joka on valittu monta kertaa maani pyöräilijäystävällisimmiksi kaupungiksi. Ja tässä, niin siis kyseessä on Salzburg Itävallassa. Meillä on paljon pyöräteitä, meillä on tällaisia pyörärahti järjestelmiä, meillä on myöskin kävelyalueita ja meillä on sähköistä liikennettä. Ja nyt, kun Salzburgilaisena katson tätä mietintöä, niin ehkä voimme nyt katsoa tätä vähän kriittisesti. Mielestäni ei ole hyvä se, enkä voi ollenkaan tukea sitä, että nyt osoitetaan sormella meidän täytyy muistaa, että tässä asiassa täytyy noudattaa toisiesuusperiaatetta. On aivan itsestään selvää, että jäsenvaltioilla on vastuu näissä kysymyksissä. Ja meidän täytyy muistaa, että kaupungit ja alueet kantavat vastuun kestävästä liikenteestä. Tässähän on puhuttu näistä kolme, esimerkiksi näistä osuuskunnista, kimppakyyleistä, näitä voimme tietenkin tukea. Ja todellakin pyytäisin, että kaupungit otetaan tähän mukaan, koska ilman kaupunkeja meidän on turha tehdä mitään. Ja kaupungeista saamme sitten näitä tietoja, enkä usko, että tämä on komission asia laatia direktiiviä sen suhteen, kuinka paljon teitä pitää rakentaa tai muuta. Eli meidän ei pidä mitenkään osoittaa ketään sormella. Meidän täytyy ottaa kaupungit mukaan, jotta saamme kunnollisen tuotteena, mikä mitään viherpiipertämistä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle ja varjoesittelijöille tästä tehdystä työstä, joka on mielestäni hyvää, erityisesti kun ajatellaan näitä tavoitteita. Tässä on kiinnitty huomiota ympäristöön, sosiaalikysymyksiin ja ehkä meidän kuitenkin pitäisi hiukan etääntyä tällaisesta tavoitelähestymistavasta ja meidän pitäisi miettiä asioita vähän monitahoisemmin. Esimerkiksi kun ajatellaan autoja, no meidän ei pidä niitä diabolisoida tietenkään, mutta todellakin meidän pitää olla innovatiivista kaupunkiliikennettä. Esimerkiksi ne parkkipaikkakysymykset ovat hankalia, eli meidän pitäisi myöskin vähentää 12 prosentilla päästöjä ja vähentää autoliikennettä 18 prosenttia. Ja meidän pitää puhua myöskin syistä, jotka liittyvät liikenteen nopeuteen, tieturvallisuuskysymyksiin, infrastruktuureihin ja sitten päästöihin ja parkkiongelmiin ja sitten dieselongelmat myöskin, koska jos ajatellaan uuden sukupolven diiseliä, niin sehän on hyvin lähellä metaanin vaikutuksiltaan. Ja sitten kun ajatellaan tätä lähestymistapaa, tähän liittyy tämä kaupunkiliikenne ja sen uudelleen suunnittelu, kaupunkisuunnittelu. Meidän täytyy yhdistää kaupungit, kaupunkisuunnittelu liikennesuunnitteluun. Ja sitten tämä älykäs liikenne. Meillä on hyvin myönteisiä esimerkkejä tästä. Esimerkiksi Friburg on tällainen ekokaupunki. Eli meidän täytyy puhua tällaisista kannustimista ja hyvistä esimerkkeistä, ja sitten meillä on tällaisia älykaupunkeja. Italiassa on myöskin edistetty ratkaisuja, jotka ovat erittäin tehokkaita ja joissa on yhdistetty suunnittelu näihin liikennekysymyksiin. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Lukaszewska. przewodniczący, pogratulować pani Deli, bo Oikein paljon kiitoksia. Onnittelut edustaja Delille sillä mietinnössä käsitellään erittäin tärkeitä asioita. Päästöjen vähentäminen, ilmastonsuojelu, hyvin määrätietoisesti hän on edennyt, mutta monet ehdotukset eivät minulle oikein käy. Esimerkiksi nämä kiellot ja rajoitukset – Tasapainohan tarkoittaa sitä, että puoltaa omaa kantaa, mutta huomioiden muiden kantoja ja muiden tekemiä ehdotuksia. Tärkeintä on pitää järki kädessä ja katsoa, mitkä ovat mahdollisuutemme ja huomioida myöskin aiheen monimutkikkuus – kaupungit ovat hyvin pitkälle kehittyneitä Euroopassa, mutta meidän pitäisi tässä nyt katsoa 10, 15, 20 vuoden päähän. Mutta tämä pitäisi tapahtua prosessina eikä käskytyksen kautta. Meidän täytyy kertoa kansalaisille, minkälaisia vaikutuksia ilmansaastumisella on, miten päästöjä voidaan vähentää ja miten yleistä terveystilaa voidaan parantaa tarjoamalla objektiivisia tutkimustuloksia. Eli pormestaritkin pitäisi linkittää tähän prosessiin, sillä jos he ovat meitä vastaan, niin hyvät tahdotkaan ja sanatkaan eivät tässä riitä. En halua tässä nyt loukata yhtään ketään, mutta jokunen vuosi takaperin Lontoossa ilmanlaatu oli aika lailla huonolla tolalla ja pormestari totesi, että älkää käyttäkö ne muutamaan päivään, mutta mitään konkreettisia ratkaisumalleja ei ollut tarjottavana. Mutta tämä ei liity vain ainoastaan Lontooseen, vaan moniin muihin suurkaupunkeihin. Minä siis todellakin toivon, että tämä mietintö on hyvä kompromissi eikä mikään käsky, sillä muuten tästä ei ole kansalaisille mitään hyötyä. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana Ditako. Niin, kiitokset kollega Deli, kiitokset tästä luonnoksesta. Monet asiat voin hyväksyä. Aika on kortilla, joten otan esille kolme iskusanaa. Ne, jotka tästä puuttuvat siihen liittyen tai niihin liittyen esitän varmaankin vielä tarkistuksia. Ja yllättäen, yllättäen tämä multimodaalinen liputusjärjestelmä. Me tarvitsemme kaupunkia tähän järjestelmään. Sitten älykkäät infrastruktuuri- ja ajoneuvojärjestelmät, eli tähän liittyen myöskin ihmisten elinikäinen koulutus, sillä me voimme tehdä mitä lystäämme, jos ihmiset eivät hyväksy näitä järjestelmiä, niin niitä ei myöskään loppujen lopuksi käytetä. Sitten liikenne ja matkailu, eli bussiystävälliset kaupungit ja asuntoautoystävälliset kaupungit, niin näitäkään ulottuvuuksia ei pitäisi unohtaa. Kiitoksia seuraavana kollega Davalo. Kiitos esittelijälle, varjoesittelijälle ja ennen kaikkea Lucy Anderssonille tästä näkemyksestä, joka tuodaan esille. Tässä mietinnössä tämä on erittäin tärkeää. Minä olen yhtä mieltä kaikesta, mitä on sanottu. Minä halusin korostaa erästä asiaa, joka on erityisen tärkeä minun mielestäni. Niin esteettömyyden lisääminen. Kestävyys on tärkeä myös sosiaalisella tasolla. Kestävyys ei pidä sisällään ainoastaan julkista terveydenhuoltoa ja ympäristöä, kuten me näemme, että tällä esitettävässä mietinnössä julkisten palveluiden kestävyys ja esteettömyys ovat tärkeitä kestävän liikkuvuuden kannalta. Tämä on sosiaalinen ulottuvuus, jota ottaa huomioon. Kaupunkien liikenne on erittäin tärkeä. Ne on hyvä pitää mielessä myös COP21 kokousta. Kestävä integroitu kaupunkiliikenne on tärkeä osa ympäristötavoitteita. Eurooppalaisen, eurooppalaisten toiminnan tavoitteet tavoitteet liikunnan suhteen, jotka hyväksyttiin 2013, kuinka nämä on pantu täytäntöön, missä nyt mennään ja kuinka komissio arvioi Smart Cities and Communities innovaatiohanketta, mitä tulee paikallisten viranomaisten osallistumiseen tämän kumppanuushankkeen näkyvyydestä ja siitä, kuinka konkreettisesti tämä on pantu täytäntöön. Kiitos. Danke sehr, auch für die Einladung. Paljon kiitoksia ja kiitokset myöskin siitä, että pidätte, pidätte kiinni tästä ai, puheajasta. Niin sitten vielä oma osa osallisuuteni tähän keskusteluun. Kaupunkiliikenteen osuus kaikista liikenteestä on 70 prosenttia, mutta meidän täytyy myöskin ilmastoa suojella, niin kuin EU on päätetty. Mutta miten tämä hoidetaan? Kukaan ei tietenkään halua kieltää autojen käyttöä. Ei kukaan, mutta me tarvitsemme uudenlaista liikennepolitiikkaa. Ja miten se toteutetaan? Liikkuvuuden rajoittamista ei kaivata. Tutkimukset ovat osoittaneet, että viimeisen sadan vuoden aikana mobiliteetti ei ole muuttunut laisinkaan. Pari-kolme kertaa päivässä kaupunkilaiset lähtevät kotoaan, mutta etäisyydet ovat muuttuneet. Siinä se ero piilee, mutta ei itse liikkuvuudesta. Eli pysytään vain pidempään kotona. Sitten toinen asia. Mahdollisuuksia on vaikka kuinka paljon. Berliiniläisten tutkimusten kautta voidaan esimerkiksi sähköisiä ajoneuvoja käyttäen kuljettaa tavaraa paljon kustannustehokkaammin kuin perinteisiä polttoaineita käyttäviä järjestelmiä käyttäen investointivajetta on olemassa, mutta puutteellisia investointejakin on toteutettu. 25 vuotta sitten yhdistymisen jälkeen Berliinissä päätettiin, että metrolinja rakennetaan olemassa olevan ratikalinjan alle, vaikka etäisyys oli vain viisi kilometriä, mutta ei sitten mutta ei kuitenkaan haluttu lähteä mitään pidemmän äh, välin rakenteita rakentamaan. Ja sitten tietenkin maankäyttökysymykset ovat tärkeitä. 115 kilometriä tai 115 hehtaaria äh, alue, maaperästä asfaltoidaan muuhun käyttöön ja me tiedämme, että tämä suuntaus ei voi jatkua, sillä kyse on vain ainoastaan siitä, että me yritämme laajentaa autoliikenteen käyttöä. Ja mitä tulee sitten eurooppalaisten varojen käyttöön? Jos niitä ei haluta käyttää, niin sitten me voimme sanoa yhtään mitään, mutta me emme voi tietenkään sanoa, että ottakaa nämä rahat ja käyttäkää miten lystäätte. Sehän tarkoittaisi sitä, että rahat menevät, kunhan niitä vain käytetään vaikkakin tyhmiin järjestelmiin me emme voi hyväksyä sitä, että raha kyllä kelpaa, mutta Euroopan puolelta ei voida sanoa laisinkaan mitään sen suhteen, miten näitä rahoja tulisi käyttää. Kollega Tölkes, te viittasitte näihin pyöräväyliin. Te sanotte, että niitäkin on suunniteltu osittain väärin. Ja sitten mitä tulee näistä 30 kilometrin tuntinopeusrajoituksista. Mutta me tiedämme, että hyvin halvalla ja tehokkaalla tavalla voidaan myöskin näitä pyöräteitä rakentaa. Ei tietenkään miten sattumanvaraisesti, mutta mitä tulee talveen, niin Oulussa järjestettiin tällainen pyöräilykongressi. Suomessa ainakin minulle kerrottiin, että kesät talvet ajetaan pyörällä. En uskonut sitä, mutta minä näin, että aamun kahdeksalta kun lähdimme pyöräilemään, niin sehän toimii. Yllätys, yllätys. No niin, tämä oli vähän liian pitkä kommentti kollega Kopczynskaa komission puolelta, olkaa hyvä. Good afternoon, uh, thank you. Hyvää iltapäivää, kiitos, että komissiokin sai puheenvuoron. Sallika minun sanoa, että tämä keskustelu, jota saimme kuunnella, on osoitus, että kaupungit, kaupunkiliikenne on aihe, joka on lähellä kaikkien sydäntä. Kuten esittelijä totesi, mietinnössään, jota me kiitämme, niin meidän on työskenneltävä kaupunkiliikenteen kanssa, kun hiilen vähentämisen tavoitteet ovat suuret ja ilmanlaadun parantamisen tavoitteet ovat niin merkittävät. Älkäämme kuitenkaan unohtako, että meidän on työskenneltävä kaupunkiliikenteen suhteen myös sen takia, että kaupunkiliikenteen kehittyminen on tärkeää kaupunkien kehittymisen kannalta. Valtaosa eurooppalaisista asuu kaupungeissa, valtaosa EUn BKTstä tuotetaan kaupungeissa. Ja tämä tärkeä elämänlaadun, elämänlaadun parantamisasia otetaan huomioon. Tämä on ensimmäinen kerta, kun komissio on mukana osallistumassa tämän valiokunnan kokoukseen, jossa keskustellaan kaupunkiliikenteestä. Ja minä haluan kiittää Ervan parlamenttia siitä, että se on aina ollut niin vahva tukia liittyen niihin toimiin, joita me olemme alustaneet, jotta voi, olemme voineet parantaa eurooppalaista, eurooppalaisten kaupunkien liikennettä. Varsin selkeästi kovasti esittelijä ja myös muut jäsenet ovat esille sen, että nykyään tällä hetkellä on tarvetta kaikille, sille, että kaikki hallinnon tasot ryhtyvät toimiin. Ja on tärkeää, että tämä on selkeästi meidän ajatuksissamme. On monia asioita, joita voidaan tehdä, jotta voidaan parantaa kaupunkiliikennettä kaupungeissa. Ja tämä on liian tärkeä aihe, että jättäisimme kaupungit yksin. Toisaalta samaan aikaan tällä hetkellä on erilaisia toimia, joihin on ryhdyttävä. On eri taso vastuita kaupunginjohtajan,